En usko, että voimme odottaa, vaikka vieras on juttunut ruuhkaan. Oli melkein jo 15 yli, joten olisi hyvä, jos kaikki istuutuisivat nyt, nyt on niin kutsuttu kokous, jossa Jos siis järjestäydytään, niin haluaisin kertoa teille, että, kertoa teille, että ensinnäkin 13 ihmistä tarvitaan, että olisi päätösvaltaisuus vaaleissa. Meillä on artikla 12 työjärjestyksessä, että luopuva puheenjohtaja on puheenjohtajana vaalissa, kun valitaan tuleva puheenjohtaja. Onneksi tai epäonneksi. Eli minä olen nyt sitten puheenjohtajana tässä uuden puheenjohtajan vaalissa ja haluaisin pyytää, että ymmärrätte, se vain sen takia, että ei rikottaisi sääntöjä. Eli puheenjohtajan valinnasta aloitetaan. Haluaisin kysyä, onko ehdokkaita Lambert van Nistero ja EPPn puolesta pitää puheenvuoron. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Tämä on erittäin vaikea tilanne teillä sen juuri äsken hiukan kuvailittekin. Minun on vaikea ymmärtää, miltä teistä juuri nyt tuntuu, mutta no niin, eipä nyt pidetä teitä jännityksessä. On mukava todeta, että EPP-ryhmä haluaa ehdottaa Danuta Hybneriä seuraavaksi valiokunnan puheenjohtajaksi joka todennäköisesti tulee tekemään vieläkin parempaa työtä kuin tähän asti, jos se nyt ylipäätään on mahdollista. EPPn ehdokas on siis Rova Hübner tämän lainsäädäntökauden loppuajaksi. Tätä epäilinkin ja sen vuoksi on vähän outo tunne, kun pitää olla puheenjohtaja. Mutta tämän tiedon jälkeen olisin kysyä, onko muita ehdokkaita? Jos muita ei ole, niin täytyy sanoa, No siltikin täytyy sanoa, että hyväksyn ehdokkuuden, koska se on hyvin tärkeä lausuma. Ja nyt herra Van jälleen. Yes, maybe. Niin, ehkäpä, koska nyt tunnen tämän äh, valiokunnan tuntemukset, niin voimmeko valita puheenjohtajan käteen taputuksen, vahvistaa nimityksen? Congratulations. I, I, I would like to thank you uh, very much. Haluaisin kiittää vielä yksi tieto, että olen täyttänyt taloudellisia sitoumuksia koskevan ilmoituksen, mutta vakavasti puhuen todellakin kiitän kovasti ja toivon, että toinen puolisko toimikauttamme, joka on hyvin haasteellinen, kun otetaan huomioon nämä haasteet, joita on tulossa, aiheuttavat tyytyväisyyttä ja mielihyvää, mutta paljon työtä myös edessä. Ja nyt toiseen kohtaan järjestäytymiskokousta, joka on varapuheenjohtajan valinta. Voimme valita korkeintaan neljä varapuheenjohtajaa puheenjohtajistoon valiokunnassa ja menettelytapa on periaatteessa sama. Haluaisin pyytää koordinaattoreilta ehdotuksia. Neljä varapuheenjohtajaa Heillä on ikään kuin järjestys ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs. Heidän täytyy myös antaa suostumuksensa olla ehdokkaita. Heidän täytyy myös vahvistaa, että he ovat täyttäneet asianmukaisesti taloudellisia sitoumuksia koskevan ilmoituksensa. Haluaisin aloittaa Konstantse Kreilistä, etsimme nyt ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Kiitoksia ja onnittelut ensinnä sinulle, Danuta. Haluan ehdottaa ST-ryhmän nimissä herra Stavrokakista ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Hän toimi erittäin hienosti viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana ja olemme varmoja, että sama jatkuu seuraavalla kaudella. Haluan kysyä, onko muita ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? If there are no, Stavrakakis Herra Stavrakakis, eh, hänen täytyy sanoa, että hän hyväksyy. Hän vain nyökkää. Thank you very much, eh, Danuta. Kiitos Danuta. Onnittelut eh, valinnastasi koordinaattorini ja kollegat ovat minua ehdottaneet ja minä hyväksyn tämän ehdokkuuden suurella mielihyvällä. Now I'd like to ask Lambert van Nyt voisin kysyä Lambert van Nistelrooylta, onko hänellä ehdotusta toiseksi varapuheenjohtajaksi? Um, our candidate uh, will be... Kyllä, ehdokkaamme on Markus Piper toiseksi varapuheenjohtajaksi tälle valiokunnalle. Se on ehdotuksemme. Markus looks like shocked, surprised. Markus näyttää yllättyneeltä ja hämmästyneeltä, mutta toivottavasti sille sopii. Ich sehe ziemlich häufiger. Aika usein varmaan näytän hämmentyneeltä mutta sopii oikein mainiosti, totta kai. Thank you. I, assume that both colleagues have duly... Oletan, että molemmat kollegat ovat asianmukaisesti täyttäneet taloudellisia sitoumuksia koskevan ilmoituksen. Ja haluaisin jatkaa tästä ja pyytää. Ongelma on äh, Mona Manescu, niin te ehdotatte ALDE-ryhmän puolesta. Presidente, nel formularle... ALDE-ryhmän nimissä Haluaisin onnitella teitä siitä, että teidät juuri valittiin. Ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi esittäisimme edustaja Jusmanova, Rova Jusmanova. Hän ei ole itse paikalla, mutta voin kertoa jo, että hän, ehdottaa, hän hyväksyy, että häntä ehdotetaan ehdokkaaksi. Um, I don't know if Madame Uh, She's not there. Uh, she's not, but I understand she agreed. Ymmärrän, että hän on, hänelle sopii, vaikka ei ole paikalla. Oikein hyvä. Sitten François Fonsi, kuka on vihreiden ehdokas. Vihreiden ryhmä onnittelee myös teitä ja olemme myös erittäin tyytyväisiä nähdessämme, että te jatkatte. Mikael Pulos on meidän ehdokkaamme neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Thank you, eh, Mihail Kiitoksia, Mihail Tremopoulos on paikalla. Haluan kysyä, että sopiiko teille Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την τιμή. Συγχαρητήρια. Kyllä, haluan kiittää tästä kunniasta ja onnittelut muuten teille valinnastanne. Thank you eh, very much. I Kiitos. Ymmärrän, että muita ehdokkaita ei ole, joten haluaisin ehdottaa, kun ehdokkaita on yhtä paljon kuin vapaiden paikkojen määriä, määrää, niin tässäkin valitaan suosionosoituksin. Tai jos voidaan äänestää yhtenä ryhmänä, sekä suosionosoituksen että yhtenä ryhmänä, jos sopii. Um, uh, unfortunately, there is the first job to do. I would like... Valitettavasti nyt täytyy alkaa töihin. Pyytäisin, että tulette tänne puheenjohtajakorokkeelle sääntöjen mukaisesti. Okay, Uh, joten hyvät kollegat, liittykää seuraani. Next. Olin niin liikuttunut, että en muistanut edes onnitella, joten nyt onnittelen valittuja. So now I would like to close this meeting, this constitutive meeting. Nyt haluaisin päättää tämän järjestäytymiskokouksen. Sikäli kun ymmärrän, niin koordinaattoritkin ovat valitut, joten kaikki on kunnossa ja voimme aloittaa kovan työmme, jonka tiedämme olevan edessämme. Ja nyt vähän olisi aikaa vielä, mutta haluan silti aloittaa jo nyt sääntömääräisen kokouksemme, joka kuten tavallista niin menee netti tvseen Ja kohdassa yksi esityslistalla, joka on siis esitylista hyväksyminen, niin siitä totean, että ei ole tullut ehdotuksia. Ehkäpä ensimmäistä kertaa ei ole tullut mitään muutosehdotuksia esityslista luonnokseen, joten jos niitä ehdotuksia nytkään tulee, niin haluaisin todeta, että esityslista on hyväksytty. Sitten siirtyisin seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on pöytäkirjan hyväksyminen edellisestä kokouksesta 22.23. marraskuuta. Kuten tavallista, ne on annettu jaettu ja ne ovat saatavilla. Ja kuten tavallista, niitä pidetään hyväksyttyinä kokouksen loppuun mennessä, ellei tule vasta huomautuksia. Seuraava kohta esityslistalla ovat puheenjohtajailmoitukset. Siinä minulla ei ole ilmoituksia esitettävänä tässä vaiheessa, joten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. It's usual that assistants speak much more loudly than... Avustajat puhuvat eh, kovemmalla äänellä kuin itse jäsenet, kuten tavallista. Näinhän se tapaa olla. Haluaisin aloittaa kohdan eurooppalaisten tilastojen laadunhallinta, jossa käsittelemme lausuntoluonnosta. Siellä esittelijänä on Elzbieta Katarzyna Vukaciewska. Haluaisin muistuttaa teitä ja kertoa niille, jotka eivät vielä tiedä, että tässä on hyvin epätavallinen ja kiireellinen tilanne. Saimme selville, että äänemme pitäisi kuulla tässä tilastoasiassa, koska aluepolitiikka on metodologialtaan hyvin riippuvaista tilastojen laadusta eurooppalaisten tilastojen laadusta. Sen vuoksi halusimme lausunnon antaa tähän Ekonin oma mietintöön, valiokunta mietintöön, Kuudes helmikuuta on Ekonissa suunniteltu tästä äänestystä. Lähetin kirjeen ja pyysin, että äänestystä siellä lykättäisiin, minkä myötä voisimme mennä normaali proseduurimme mukaan. Täällä valiokunnassa se valitettavasti ei ole mahdollista, sen vuoksi olen ehdottanut koordinaattoreille, että hyväksymme tämän epätavallisen menettelytavan, mikä tarkoittaa, että 15. tammikuuta olemme lähettäneet lausuntoluonnoksen teille ja pyytäneet, että kun otetaan huomioon tämä hyvin tiukka määräaikaa, tarkistuksille, joka on siis tämän päiväisen käsittelyn jälkeen, koska tästä täytyy äänestää huomenna. Joten haluaisin vain kertoa teille tämän, että nyt käsittelemme tätä lausuntoa. Sitten on määräaika tarkistuksille, joka on siis virallisesti kello 16 tänään. On saatu yksi tarkistus. Tässä kiireellisessä tarkistustiettämismenettelyssä. eli määräaika on kyllä 16 tänään ja äänestys huomenna. Ja tästä sovittiin kirjallisessa menettelyssä koordinaattoreiden kesken. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rova Vukacijevskalle. Elspieta, olisitko niin hyvä? E, dziękuję bardzo, panie przewodnicząca. Następnie chciałabym... Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä siitä, että teille sopi tämä kiireellinen menettely nykypäivän taloustilanteessa. Kreikankin tilanne, kun otetaan huomioon, ei kenelläkään varmaan ole epäilystä siitä, että eurooppalaisten tilastojen korkea laatu, tilastotietojen korkea laatu on välttämätön aluekehitysvaliokunnan näkökulmasta nämä kaikki tarkat oikeat tiedot ovat hyvin tärkeät, jotta voidaan tarkistaa, että täytämmekö päätavoitteet strategioista, tai että jos ajatellaan tasapainoista, älykästä kehitystä, joka edistää asioita, niin toteutuuko se? Ja paremmat tilastot myötä vaikuttavat siihen, että voimme valvoa finanssipolitiikkaa ja makrotaloudellista politiikkaa paremmin. Asiakirjassani kiinnitän huomiota siihen, miten tärkeää on se, että noudatetaan tilastotietojen luottamuksellisuutta. Myös tulee kysymys esiin, että tämä standardisointi, jota Ekon valiokunta ehdottaa mietinnössään, jos ajatellaan tilintarkastusjärjestelmää, julkisten tilien tarkastamista, niin se on välttämätön erityisesti ajatellaan tätä asetusta. joka liittyy komission tiedonantoon Kreikan tapahtumien jälkeen, johon kuuluu esimerkiksi konsultointivierailu ja metodologian tarkastus, tarkastuksia, ja lähdetietojen laadun tarkistaminen, parantaminen. En tiedä, onko 477 asetus, onko se tuo, tuonut jo kustannuksia jäsenvaltioille. En tiedä, tiedetäänkö sitä, joten pitäisi olla yhteinen metodologia ratkaisusta, jotka toimisivat kaikissa jäsenvaltioissa. Lausunnossani kiinnitän huomiota myös siihen, että on tarve saada aikaan yhteinen tutkimusjärjestelmä osa-alueille, jotka koskevat rajat ylittäviä asioita ja jotka koskevat makroalueita. Tällaisen tutkimusjärjestelmän toimiminen on hyvin olennaista mielestäni sillä, että voidaan tehokkaasti käyttää tietoja paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, myöskin kansainvälisellä tasolla. Sitä myötä voidaan valvoa taloudellisia yhteiskunnallisia prosesseja sekä maaseutuudella että kaupunkialueilla. Täytyy saada aikaan hyvä metodologia, joka koskee sekä EUn ulkorajoja sekä Schengen-rajoja näin pystymme arvioimaan tarpeeksi hyvin taloudellista tilannetta. Kiinnitän huomiota myös siihen, että täytyy saada aikaan tehokkaammat tutkimusvälineet, jos puhutaan maksutaseista, niin että voidaan myös paikallisia ja alueellisia tilejä valvoa tarkemmin, jotta voidaan saada aikaan parempilaatuisia tilastoja Euroopassa. Kiitoksia. Much we have the three shadows. Constanze Krell, please. Ja varjoesittelijät ensin Konstantse Krell, olkaa hyvä. Kiitos. Haluan sydämellisesti kiittää valmistelijamme Ja tässä talossa ehkä tämä on hieman poikkeuksellista, mutta me tuemme aivan täysin kaikkea sitä, mitä ehdotatte, mitä äsken esititte ja mitä lausuntoluonnoksenne olette kirjannut. Joten me tuemme teitä täysin. Kiitos. Thank you, Madame Manescu. Please. Kiitoksia sitten Rova Manescu. Eh, micro. Vreau să mulțumesc să o felicit pe, pe raportoare. Haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää. Ei ollenkaan helppoa ole näin lyhyessä ajassa laatia lausuntoa. Alderyhmä hyväksyy tekstin eikä tule tekemään tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia. Jean-Paul Beget, onko paikalla? Vihreä kollega ei ole paikalla, mutta olemme saaneet tarkistuksen vihreiltä. Ei ole varmaan paljon kommentoitavaa, mutta haluatko vielä vastata varjoesittelijöille? Uh, I'm sorry, there's... Äh, niin, olikin vielä Lambert jäljellä. Sorry, sorry. Meillä on tuossa vielä minuutti. Kohdassa neljä viittaatte raja-alueisiin ja puhutte myös ulkorajoista. Tämä on hyvin tärkeää mielestäni, koska tarvitsemme tietoja myös ulkoraja-alueista. Te olette tämän kyllä sisältäneet, mutta se ei ole tässä tekstissä. Eli voitaisiinko tänne vielä lisätä jotenkin ulkoraja-alue tai jotain, mutta tehän kyllä puheenvuorossanne tähän viittasitte. Kiitos. Eh, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo wszystkim. Kiitoksia kaikille koordinaattoreille. Van Risterloin huomion laitan merkille ja pyrin tekemään vielä nopeasti tästä lyhyen tarkistuksen. Yksi tarkistus on tullut minulle vihreiltä ja mielestäni meidän pitäisi hylätä se tarkistus. Uh, thank you very much. So, yes. Kiitos, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia edustan herra Besetä, joka ei ole sairauden takia voinut tulla paikalle. Me pidämme kiinni tarkistustamme vihreiden nimissä ja vaadimme, että esittelijä hyväksyisi sen, koska tähän liittyy selkeä merkitys kohesiopolitiikassa ja kaikessa, mikä liittyy tilastotietoihin, että voidaan parantaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista kohesiota. Kyseessä on tarkistus, joka mielestäni on samansuuntainen kuin komission suunta tässä asiassa on. Kiitos. Thank you very much. just like to, Kiitoksia. Haluaisin vain muistuttaa kollegoille, että ainoa päätös, joka nyt tehdään, on se, eh, joka koskee määräaikaa tarkistuksille, joka olisi kello 16. Sitten luonnostelemme äänestysluettelot ja äänestämme huomenna, mutta on vielä aikaa myös keskusteluun varjoesittelyjen välillä ja poliittisten ryhmien välillä. Joten tämän myötä haluaisin päättää tämän kohdan käsittelyn, kun muita kommentteja ei tule. Joten voidaan siirtyä seuraavaan. No. Uh, Lambert, puhutko minulle vai mikä? Äh, kun täältä kuuluu läpi. Uh, Nyt äh, täytyy valita, koska virallisesti herra Nikolai Adamen on tulossa puolen tunnin päästä. Nyt on puoli tuntia, jonka voisimme käyttää. Haluan ehdottaa, että käsittelemme esityslistan kohtaa, joka on se, tämän Tanskan puheenjohtajavaltion kanssa käytävän keskustelun jälke- jälkeen. Se on kohti, josta minä olen vastuussa. So we, I, I just explain to you what are the problems. Niin selitän teille plussat ja miinukset tästä, jotta voisimme käyttää ajan, että olisimme, aloittaisimme keskustelun tästä kohdasta esilistaa. listaa Ongelma on se, että ei ole komission edustajaa. Ehkäpä Kreikka-työryhmäkin on tulossa, he haluaisivat osallistua tähän keskusteluun. Se on se huono puoli tässä, että aloittaisimme keskustelun silloin muut toimijat, heidän edustajansa eivät olisi paikalla, joten pitäisi tehdä ratkaisu. Muuten vai voimme lykätä tai keskeyttää kokouksen kello 10 asti koordinaattoreilla, onko teillä näkemystä asiaan? Minulla on valta tässä jatkaa tai lykätä. Komissio on tulossa ja hän, sille on varmaan vielä kysymyksiä. Tämä asia on hyvin vaikea myös prosessin kannalta se on kiireellinen asia, koska kyse on siitä, että muutetaan asetusta, jonka tarkoituksena on helpottaa sitä, että voidaan täysimääräisesti tai paremmin käyttää olemassa olevaa rahoitusta jäsenvaltioille, kun ajatellaan eurooppalaista, eurooppalaista rahojen käyttöä kohesiossa, ja kun ajatellaan näitä leikkauspakettejakin, ja tehdä se niin nopeasti kuin mahdollista. Haaste on siinä, että neuvosto ja jäsenvaltiot eivät periaatteessa vielä ole aloittaneet työtä tästä. Tanska puheenjohtaja maana, ehkäpä tänään ministeri Vammen kertoo meille asiasta, mutta muutama päivä sitten ei vielä ollut esitellistä aika, aikataulua, eli ei ollut suunnitelmaa siitä, että miten neuvosto tätä asetuksen muutosta hoitaa. Kirjallisuudesta johtuen koordinaattoreiden ja varjoesittelijöiden ja esittelijän kesken ajatus oli se, että olisi yksi käsittely, mutta jos päätetään, että niin tehdään, sitten tarvitaan paljon yhteistyötä myös toimielinten välillä koko prosessin aikana, että voidaan olla varmoja siitä, että mennään sellaiseen suuntaan, jonka myötä voisi olla vain yksi käsittely. Mutta neuvosto ei ole vielä sellaisessa vaiheessa, jossa voisivat myös kertoa meille edes siitä suunnasta, mihin tässä tämän asetuksen osalta liikutaan. Joten haaste meille on se, että emmekö vain ota huomioon sitä tosiasia, että neuvoston kohdalla liikettä ei ole, teemme hommamme ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu sitten, kun neuvosto alkaa työnsä tästä asiasta, vai hidastammeko vähän prosessia, jotta voisimme sopeutua neuvoston toimintavauhtiin ja ehkä myöskin painostaa vähän neuvostoa. Tämä on paradoksi, koska halusimme yhden käsittelyn, odotamme ensimmäisiä merkkejä tai mitään merkkejä liikkumisesta neuvoston puolella. Jota henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ei pitäisi enää odottaa, vaan pitäisi pyrkiä siihen, että helmikuussa olisi mietintö luonnos esittelijältä. Haluan vain selvittää, miksi olemme tässä vaiheessa, koska haluamme olla nopeita, mutta odotamme myös merkkejä siitä suunnasta, mihin neuvostossa ollaan menossa. Joulukuussa oli yksi tapaaminen, jossa vain esitettiin kysymyksiä komissiolle, mutta ei ilmaistu mitään kantoja, jotka saattaisivat olla hallitsevia neuvostossa. Joten tätä voitte harkita ennen kuin siirrytään käsittelemään tämän asian sisältökohtia. Haluaisin myös kertoa teille, että järjestimme erittäin hyvän teknisen kokouksen, jossa useimmat varjoesittelijät olivat myös mukana – komission edustaja, ei pelkästään regiopääosastolta, vaan myös eh, talous- ja rahoitusasioiden pääosastolta, mikä oli tärkeää, koska tämä väline ei ole mikään uutuus, on pääosaston hoitamia muitakin välineitä eh, tranverkoissa, pk-yrityksissä, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä – Myöskin aluepolitiikassa on Jeremia, rahoitusväline, joka on saman tyyppinen pk-yrityksille. Joten kävimme syvällistä keskustelua tästä komission kanssa. Myöskin Euroopan investointipankki osallistui kaikkiin keskusteluihin, on osallistunut tähän mennessä ja myöskin tämä tekninen kokous oli hyvin hyödyllinen kun halusimme selvittää, miten tämä toimii. Ja oli myös Kreikka-työryhmästä edustaja, joka kertoi meille, että Kreikassa on ilmaistu intressi tätä välinettä kohtaan, eli he odottavat tätä välinettä, että se alkaisi toimintansa. Se, sekin tietysti lisää painottaa asian kiireellisyyttä sisällöstä jo keskusteltiin, mutta hyvin lyhyesti. Tämä on kriisintorjuntaväline, väline, joka helpottaisi sitä, että käytetään eurooppalaista rahoitusta, mikä ei onnistu sen vuoksi, että tämä yksityinen rahoitus, joka yleensä tulee tällaisiin hankkeisiin kansallisten kansallisen eurooppalaisen julkisen rahoituksen äh, päälle. Ja lisäksi niin sitä ei tule nyt, koska on riskejä, koska tällaista rahoitusta ei ole saatavilla. Joten sen vuoksi tämä väline, jonka myötä investointipankki voisi lisätä kykyään antaa äh, sekä lainoja että lainatakauksia, niin sitä voidaan helpottaa tällä välineellä. Siihen tulee lisäpääomaa, jota nyt puuttuu. Tämä koskee erityisesti infrastruktuurihankkeita, mutta myöskin ympäristön osa-alueella, erityisesti Kreikassa. Nyt on jo olemassa hankkeita, jotka liittyisivät tähän välineeseen ja jotka liittyvät myös jätehuoltoon. niin että saataisiin paremmin rahoitusta. Eli se periaatteessa on tavoite tässä välineessä. Enemmän rahaa olisi tulossa hankkeisiin, jotka ovat nyt jumissa. Väline käyttää käyttämättömiä maksusitoumuksia 2007-2013, joita vielä järjestelmässä on. Eli kahden vuoden aikana näitä rahoja voisi olla tulossa kohesiopolitiikasta. Teknisessä kokouksessa ja myöskin joulukuussa olemme selvittäneet monia teknisiä kysymyksiä komission kanssa, mutta niistä voidaan keskustella myös tänään, jos niistä vielä kysymyksiä on. Minun osaltani tässä taitaa olla nämä pääkohdat, mutta haluaisin kertoa teille myös, että on kaksi avointa asiaa, jotka ovat myös mukana tässä äh, lausunnossa, jota valmistellaan Ekon valiokunnassa, talousasioiden valiokunnassa. Komissiosta tuleva ehdotus huolimatta tästä otsikosta, joka on aika laaja, niin itse asiassa tämä koskee kohdallisuuspolitiikka-aluetta – koskee rahoitusta, joka on hankkeille ja sellaisille hankkeille, jotka ovat kohdallisuuspolitiikan hankkeita. Ja ehdotus viittaa, kuten aiempikin, josta äänestettiin lokakuusta ja marraskuusta, että voidaan lisätä tätä yhteisrahoitusta ja myöskin sen oikeusperustaa. Miten se on juurtunut kattavuuden ja maantieteen osalta näihin avustusohjelmiin, jotka kattavat kuusi maata EU:ssa. ssa Joten jälleen helpotetaan sitä, että voidaan säädellä prosesseja näiden kuuden maan osalta, jotka ovat joko maksutasen välineessä, niiden määrän jotka ovat olla euroalueella, tai sitten ESFS-vakausväline näille EU-15 tai euroalueen maille. Tämä on avoin, avoimena tämä asia on myös tullut sellaisia ideoita esille, että miksi ei tehtäisi niin, että luodaan rahastojen avulla sellainen väline, jota käytettäisiin myös sellaisille hankkeille, joita rahoitetaan pelkästään kansallisista varoista julkisten varojen osalta eikä Euroopan aluepolitiikan kautta. Ja miksi myös ei voitaisi laajentaa sitä muihin maihin? jotka eivät saa makrotaloudellisten ohjelmien avustusta. Eli tätä välinettä haluaisin näin laajentaa. Komission mielestä tämä ei ole hyvä ajatus, koska komission kyky hallita asiaa näin lyhyessä ajassa, että heidän täytyisi hallita tätä laajennettua välineen versiota Ajatus on myös se, että keskitytään todellakin käyttämättömään rahoitukseen sen vuoksi, että yksityistä rahoitusta ei ole saatavissa. Jos tätä laajennetaan myös muille kuin kohesiopolitiikan alueelle ja infrastruktuuriinvestointeihin, niin sitten kohesiohankkeet eivät saattaisi olla enää prioriteetti, e- eikä sen pitäisi olla meidän tarkoituksemme. Käytän nyt argumentteja, joita komissiokin käytti Joten voimme kysyä vielä lisäperusteluja pankilta ja komissiolta, investointipankilta, mutta nämä asiat ovat siis auki. Ideaalisesti sen pitäisi olla käytössä kaikille, mutta täytyy ottaa huomioon myös nykytilanne. Fyysinen tai tekninen kapasiteetti komission puolella, koska tämä on järjestelmä, joka jota hoidetaan keskitetysti komissiossa yhteistyössä investointipankin kanssa, joten siinä vaaditaan myös sitä, että aluepolitiikan pääosastolla on henkilökuntaa asiaa hoitamassa. Eli tällaisia dilemmoja tässä on. Ja nyt haluaisin pyytää demarikollegaamme Rova Clever, joka on ollut aktiivinen tässä teknisessä valmistelutyössä, niin haluaisin pyytää hänen kommenttejaan nyt. Thank you very much for the, for... Kiitoksia kovasti. Ensin haluaisin kiittää teitä erittäin hyvästä yhteistyöstä ja tämän teknisen kokouksen järjestämistä. Se oli loistava kokous. Siellä suurin osa kysymyksistä tuli hyvin selvitetyksi minun kannaltani katsottuna. Ja sosiaalisten puolesta me puolellamme puoltaisimme tällaista nopeampaa asian käsittelyä Seuraavaksi eilen olin EKn valiokunnassa, jossa tästä asiakirjasta keskusteltiin. Siellä on monia vääriä käsityksiä, avoimia kysymyksiä. Ja mm, en tiedä, miten tämän mietinnön kanssa teemme, katson sen, miten tulevaisuudessa käy, mutta siellä siitä keskustelusta voin sanoa, että avoin kysymys on, mit, ketkä ja mitkä hankkeet ovat valittavissa, valituskelpoisia halusin jättää tämän kohesiopolitiikkaan enkä jaka, antaa sitä muille alueille ja nyt ehkä pitäisi tai nyt on varsin selvää, että tämä mekanismi ei ole mitenkään uusi, sitä käytetään muissakin yhteyksissä, niin kuin alussa sanotte. Tämä oli yksi huono aihe, joka minulla oli, että tämä olisi jotakin uutta, emmekä tietäisi mitä se oikein on, mutta komissio selitti hyvin teknisesti, kuinka tämä tulee toteutumaan käytännössä ja tietysti prioriteetti on Kreikalle, Kreikan kohdalla. Minä haluaisin, että tämä hyväksytään mahdollisimman nopeasti ilman suurempia ongelmia, koska tämä on kiireinen kysymys ja meidän pitäisi tukea sitä, mitä komissio asiasta sanoo. Seuraavaksi haluaisin todeta, että eh, minäkin haluaisin kysyä tästä Tanskan ministeriltä koska hän tuntee nämä ongelmat neuvostossa, enkä oikein tiedä miksi näin on, liittyykö tähän poliittisia syitä vai eikö tämä ole prioriteettikysymys, joten keskustellaan tästä, seura- keskustellaan tästä seuraavassa kohdassa esityslistalla. Kiitos. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. On selvää, että asetuksen muutos on aika tärkeä, koska sitä kautta voidaan helpottaa kohesio-ohjelmien täytäntöönpanoa. Ja näin ne vaikuttavat välittömästi jäsenvaltioiden talouksiin, erityisesti niihin, jotka eniten kärsivät kriisistä. Ja ajattelen aivan erityisesti Kreikkaa, kun otetaan huomioon kuinka merkittävä väline riskien jakoväline on ja myös ajatellaan sitä, että asiakirja, jonka komissio on tehnyt, on varsin tekninen, niin mielestäni meidän pitäisi syvällisesti analysoida ehtoja, joita sovelletaan tähän välineeseen. Pitäisi tulla aivan selväksi, miten tämä to- toimii, ja meidän pitäisi voida konkreettisesti nähdä, kuinka tällainen väline mahdollistaa riskin jaon. Samanaikaisesti meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltioiden äh, täytäntöönpanovalta käyttää varoja asianmukaisella tavalla, jos ne ovat peräisin tästä välineestä. Olen samaa mieltä tästä nopean, nopeasta käsittelystä, kirjallisesta käsittelytavasta, mutta sillä ehdolla, että huolella tarkastellaan näitä ehtoja, jotka liittyvät riskinjakovälineeseen. Kiitos. E- Elisabeth Schröter. Sitten Elisabeth, Elisabeth Schröter. Also zunächst stimme ich den Sozial Olen samaa mieltä sosiaalidemokraattien kanssa siinä, että on järkevää tätä välinettä, kuten komissio on tehnyt, ja toiseksi Minulle ei ole ihan selvää, että mitä yksinkertaistettu menettely tarkoittaa. Komissio sellaisena, kun komissiosta esittää, ei riitä. Ja sen vuoksi minun mielestäni on tarpeellista, että teemme siihen tarkistuksia, että voimme tehdä. Ainakin me vihreät haluamme sinne jättää tarkistuksia. Ja jos tämä lyhyen menettelytavan puitteissa on mahdollista, niin sitten se on ihan ok. Jos ei, niin sitten meillä on siinä kyllä ongelma. Ja pahoittelen vielä, että olen nyt eri valiokunnassa. Onnittelen teitä, Ruva Hybner, uudelleen valinnasta ja myöskin vaarapuheenjohtajia. Thank you on behalf of all the Kiitoksia myös kaikkien varapuheenjohtajien puolesta. Kiitos Elisabeth aldrich Vlasak on lähtenyt toiseen valiokuntaan. Eikö hän onkin paikalla? Onkin vaihdoitte vaihdottavaan paikkaa. Taidatte olla tuolla toisessa paikassa yleensä. No nyt teillä on sinulla puheenvuoro. Mulla Mluvám, došlo tady posunu k eh, přesazení. Já nemám nějaký další komentář, abych chtěl využít toho. Kiitoksia. Minulla ei ole muita kommentteja. Haluaisin vain onnitella uutta puheenjohtajistoa. Toivotan teille tulta purjeisiin ja paljon onnea näissä neuvotteluissa, Kiitos meidän valiokuntaamme. Kiitos.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 Itse asiassa kävimme mielipiteen vaihtoa viimeksi toissa kerralla rekivaliokunnassa tästä aiheesta ja olen hyvin iloinen siitä, että olette käyttänyt näin paljon aikaa vielä selvittääksenne tätä asiaa ja osuaksenne todella naulan kantaan. Ja minun mielestäni meidän tulisi, mitä asetuksen tulee, niin pitää tämä mahdollisimman lähellä kohesiopolitiikkaa ja meidän rahastoamme, koska muuten käy niin, että tämä liittyy talousarvion valvontaan ja niin edelleen. Eli minä olen sitä mieltä, että kun näin teemme, ja toki sitä tuen, niin tehkäämme se ää, rajoitetusti ää, niin, että raha saadaan liikkeelle hankkeita varten kahden vuoden ajaksi. Tämä se on tärkeintä, tieten, tärkeintä tietenkin. Ja se, mitä sitten tapahtuu muualla, ei ole meidän asiamme tässä vaiheessa, koska seuraavan kauden asetu, asetukseen liittyen voimme käydä keskustelua tästä oikeasta tasapainosta valvonnan ja ää, rahastojen ää, toimien osalta. Minä tuen teitä esittelijänä, että ajatte tätä asiaa ja pyritte kääntämään myös neuvoston ajatukset meidän linjoillemme. Puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa nautimme yhteisen aamiaisen ja he olivat kyllä valmiita ajamaan tätä asiaa, mutta eivät oikein tie, tienneet, mistä kyse on, mutta tietenkin päätökset täytyisi tehdä perustellusti. Kiitos sitten Stavrakakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää lämpimästi teitä jälleen kerran tästä johdannostanne ja kiittäisin Euroopan komissiota asiakirjasta, josta tänään keskustelemme. Olen uskon, että tämä ehdotus on reaktio tarjoaa ratkaisun tähän pahenevaan likviditeettiongelmaan, ja siihen, että yritysten on ihan vaikeampaa saada rahoitusta, erityisesti näissä kuudessa maassa, jotka ovat tulleet esiin. Uskon, että tämä ehdotus auttaa eh, etenemään näissä isoissa projekteissa, jotka ovat jääneet tavallaan jumiin, koska puuttuu pääomaa. Ei saada lainaa tai takuita. Tiedän oman maanitilanteen erittäin hyvin ja uskon, että komission ehdotus auttaa meitä tarttumaan ongelmiin, jotka liittyvät pankkien lainanantoon johtuen kriisistä ja likviditeetin puutteista. On suuria hankkeita, joita nyt ei voida viedä eteenpäin johtuen kriisistä ja mielestäni komission ehdotus saa uutta henkeä Kreikan kansantalouteen. Mitä tulee viimeaikoisiin tilasto, tilastojen tarjoamiin lukuihin ja ekonomistien mukaisesti näyttää siltä, että lama johtuu 30 prosenttisesti siitä seikasta, että puuttuu pääoman muodostusta. On hyvin vaikea saada rahoitusta pankeilta johtuen tästä luottolamasta. Siksi komission ehdotus auttaa etsimään ratkaisua tähän vakavaan ongelmaan ja antaa meille myös mahdollisuuden saada uutta vauhtia suuriin kehitys- ja infrastruktuurihankkeihin, mutta ilman, että se vaikuttaa EUn talousarvioon. Haluaisin vielä sanoa, että on äärimmäisen tärkeää, että meidän valiokuntamme ehdotus etenee mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Kiitoksia kollegat. Haluaisin keskeyttää kokouksen jatkamme asian käsittelyä sen jälkeen, kun on keskusteltu ministerin kanssa, koska täytyy tyhjentää puheenjohtajakoroke varapuheenjohtajista keskeytetään, mutta siis asian käsittely ei ole vielä loppuun saatettu. Sittenhän tulee komission edustajakin, mutta jäädään saliin Tanskan, Tanskan puheenjohtajamaa on tulossa.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

colleagues. Hyvät kollegat. Myöskin poliittiset neuvonantajat, avustajat, aloitamme kokouksen. Voisitteko istuutua? Kuten tiedätte, tässä kohtaa esityslistaa meillä on keskustelu ministeri Nikolai Vammenin kanssa, joka edustaa Tanskaa, puheenjohtajamaata, jonka salkku kattaa itse asiassa kaiken Euroopan ministerinä. Hän koordinoi koko puheenjohtajuutta, mutta hän vastaa myös siitä politiikasta, josta tämäkin valiokunta vastaa. Sen vuoksi on niin tärkeää, että voimme keskustella tänään. Kuten tavallista, kuuntelemme ensin ministeriä sitten tulevat kysymykset ja kommentoinnit ja pyynnöt teiltä. Aika on yli tunti tähän keskusteluun, joten toivon, että käytämme aikamme todellakin hyödyksi. Tervetuloa ministeri ja saatte puheenvuoron heti. Well, thank you. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aloittaisin minäkin onnittelemalla teitä valinnastanne puheenjohtajaksi tänään. Kiitos näistä lämpimistä tervetulosanoista. Parhaat kollegat, kiitos tästä tilaisuudesta tavata teitä ja keskustella kanssanne Euroopan kohesiopolitiikasta. Olen hyvin iloinen siitä, että minulla on tilaisuus tulla vieraakseni Euroopan parlamentin aluepolitiikan valiokuntaan puhumaan puheenjohtaja Valtio Tanskan ohjelmasta kohesiopolitiikan alalla. Sallittehan, että esitän ensin joitain yleisiä huomioita puheenjohtaja valtio Tanskan puheenjohtajakauteen liittyen ja tämän jälkeen kerron sitten yksin, yksityiskohtaisesti hankkeistamme ja pyrkimyksistämme kohesiopolitiikan suhteen. Ja toivon, että tämän alustuksen jälkeen meillä on aikaa ja tilaisuus käydä keskustelua. Tätä odotan kovasti. Tanskan puheenjohtajakauden yleiset painopiste alueet ovat seuraavat neljä. Ensinnäkin vastuullinen Eurooppa, toiseksi dynaaminen Eurooppa, kolmanneksi vihreä Eurooppa ja vielä viimeiseksi neljänneksi turvallinen Eurooppa. Mitä tähän ensimmäiseen painopisteeseemme tulee, vastuullinen Eurooppa, on ilmeistä, että meidän täytyy saada järjestys ja vakaus takaisin Euroopan talouksiin. Siitä huolimatta, että Tanska on euroalueen ulkopuolella me teemme kovasti työtä kaikin mahdollisin tavoin tällä alalla. ECOFIN ja neuvosto käsittelevät kasvuagendaa. Ja periaatteessa kollegat, tärkeää on se, että meidän on saatava aikaan tuloksia saadaksemme palautettua luottamuksen Euroopan unionin. Haluamme myös olla silta euroalueen ja euroalueen ulkopuolisten maiden välillä. Euroopan unionin on vastattava tehokkaasti ja vakuuttavasti välittömiin uhkiin, joita kestämättömät velkatasot tietyissä Euroopan talouksissa tuovat muassaan. Tämä vaatii poliittista tahtoa äh, täytäntöön panna ja soveltaa uusia taloushallinnon äh, sääntöjä, jotka liittyvät äh, Euroopan talouden ohjausjaksoon. Nämä säännöt ensimmäistä kertaa tulevat voimaan Tanskan puheenjohtajakaudella. Toinen alueelle emme on vahvistaa ää, talou, talousalalla vakaat säännöt muun muassa niin, että pankkiala vakautuu ja tulevia kriisejä voidaan ja niiden riskiä vähentää. Monivuotinen rahoituskehys on meille hyvin tärkeä ja on aivan ilmeistä, että uusi budjetti kanavoi lisää varoja kasvuun, kuten tutkimukseen, koulutukseen ja vihreisiin teknologioihin. Puheenjohtajakaudemme alussa toivomme voimamme selvittää tiettyjä teknisiä budjettiulottuvuuksia ja tämän jälkeen tulemme siirtymään poliittisempaan vaiheeseen, jolloin toivomme voivamme kaventaa kuilua jäsenvaltioiden eri kantojen välillä. Ei ole realistista päättää puhe, Tanskan puheenjohtajakaudella näitä neuvotteluja. En usko, että tässä onnistutaan, mutta toivottavasti voimme neuvostossa luoda vakaan pohjan niin, että nämä neuvottelut saadaan päätökseen ennen vuoden loppua. Tällä hetkellä hallitukset kaikkialla Euroopassa ponnistelevat kovaa kovasti kansallisten budjettien tasapainottamiseksi ja Euroopan budjetin tulee myös heijastella tätä taloudellista vastuullisuutta, joka nyt on agendallamme kaikkein tärkeimmällä osalla. Mutta monivuotinen talousarvio Euroopalle ei, sen ei tule olla, se ei voi olla yksinomaan menojen leikkaamista. Meidän on luotava kasvua ja työpaikkoja Euroopassa, ja tämä pyrkimys heijastuu myös Euroopan unionin budjettiin. Taloudellisen vastuullisuuden ja kasvun ja työpaikkojen luomisen on kuljettava käsi kädessä – Toinen painopistealue Tanskan puheenjohtajakaudella on saada Eurooppa palaamaan kasvun tielle kehittämällä sisämarkkinoita entisestään. Vuonna 2012 sisämarkkinat täyttävät 20 vuotta ja ovat yksi kaikkein merkittävimpiä Euroopan unionin historian saavutuksia. Mutta meillä on sisämarkkinoilla, yhtenäismarkkinoilla edelleen paljon potentiaalia käytettävänä. Me Ranska puheenjohtajakaudellaan pyrkii kehittämään ja uudenaikaistamaan sisämarkkinoita entisestään 12 erityisen aloitteen kautta, joita komissiolta on pyydetty, jotta saadaan parannettua yritys, yrittäjyysilmapiiriä Euroopassa. Näin voidaan esimerkiksi tilipitosääntöjä parantaa ja saada myös lisää riskipääomaa käyttöön. Kolmantena painopistealueellamme on vihreämpi ja kestävä kasvu. Haluamme olla tässä kunnianhimoisempia. Tällä hetkellä pyrimme hallinnoimaan tätä hyvin vaikeaa kriisiä, mutta samalla meidän on oltava kestäviä kasvussamme tulevaisuudessa. Viime vuosina Euroopan unioni on ollut maailmanlaajuisesti johtaja, mitä tulee vihreään agendaan ja kattavaan energia- ja ilmastopolitiikkaan. Nyt meidän tulee entisestään nopeuttaa Euroopan siirtymistä vihreämpään ja kestävämpään talouteen eh, ilman, että lisätään luonnonvarojen käyttöä tai fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Toinen tapa toimia on se, että kun puhumme eh, kohesiopolitiikan maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan uudistamisesta. Näitä neuvottelujahan käydään. Samalla täytyy kuitenkin olla realistinen. Tiedämme hyvin, että ei tämä mikään tapahdu itsestään. Meidän on sovittava uusista aloitteista ja meidän on pyrittävä öö, oman öö, korkean tason tutkimuksemme sekä tietopohjaisten työpaikkojemme kautta ymmärtämään, miten voimme todella investoida tähän siirtymään vihreämpään talouteen maailmanlaajuisesti. Tämä siirtymä vihreään on äärimmäisen tärkeää ja sitä kautta voidaan myös luoda pohjaa talouskasvulle Euroopassa. Nyt kyse on myös pitkän aikavälin tavoitteista, samoin kuin työpaikkojen luomisesta lyhyellä aikavälillä. Puheenjohtajavaltio Tanska tekee kovasti työtä tämän vihreän agendan puolesta. Pyrimme kuitenkin löytämään konsensuksen ja sellaisen tavan toimia, jossa kaikki eri tahot ovat mukana. Neljäs prioriteettimme on turvallisempi Eurooppa. Muistatte, että viime vuoden ensi kuukausina arabikevät toi tuhansia pohjoisafrikkalaisia pakolaisia etsimään suojaa Euroopasta. Tämä pakolaisvirta sekä laiton siirtolaisuus osoittavat, että Euroopan on saatava aikaan yhteinen toimiva turvapaikkajärjestelmä ja samoin Schengenin yhteistyötä on vahvistettava. Eli miten tämä liittyy kohesiopolitiikkaan ja Tanskan puheenjohtajakauteen? Haluaisin muistuttaa teitä nyt hiukan menneisyydestä. Tanska oli viimeksi puheenjohtajakausi vuoden 2002 syksyllä, jolloin tehtiin päätöksiä historiallisen suuresta EU-laajentumisesta. Kohesiopolitiikka oli ja on edelleen hyvin merkittävä, kun ollaan luomassa konvergenssia maa, maan osamme eri osien välillä, jotka yhdentyivät Kööpenhaminassa vuonna 2002 me olemme jo päässeet pitkälle, mutta tämä työ ei ole vielä suinkaan äh, lopussa. Tässä alussa jo mainitsin äh, vaikea, vaikean taloustilanteen, se on hyvin haastava. Emmekä missään nimessä elä nyt tavallisia aikoja, mutta ajatellen laajempaa taloudellista ympäristöä Euroopan unionissa, on aivan selvää, että meidän on työskenneltävä yhdessä, mentävä samaan suuntaan. Meidän on lisättävä kilpailukykyä, kasvua ja tehtävä työllisyydestä jälleen saatava luotua työpaikkoja ja vahvistettava kohesiopolitiikkaamme. Te tiedätte paremmin kuin kukaan muu, että kohesiopolitiikka on osa tavallista lainsäädäntöprosessia. Parlamentti ja neuvosto kantavat näin ollen yhdessä vastuun kohesiopolitiikasta ennen vuotta 2020. Ja kun puhutaan vuodesta 2020, meillä on merkittäviä haasteita. Ja kohesiopolitiikassa Tanska tulee tekemään paljon puheenjohtajakaudellaan. Te tiedätte kaikki oikein hyvin, että kyse, niin kuin sanoin, on todella lainsäädäntömenettelystä, jossa parlamentti ja neuvosto kantavat yhdessä vastuun siitä, että kohesiopolitiikka on ajan tasalla myös vuoteen 2020 mennessä. Ja tämä on sellainen työ, jota me teemme yhdessä. Ja Tanska puheenjohtajakaudellaan on hyvin iloinen siitä, että se voi tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ja kun nyt puhutaan vuodesta 2020, hyvät naiset ja herrat, niin sallittehan, että että muistutan, että valtioiden ja hallitusten päämiehet Euroopan parlamentin tuella ovat hyväksyneet Eurooppa 2020 strategian, joka pyrkii älykkääseen kestävään ja sisällyttävään kasvuun. Jo johtopäätöksissään maaliskuussa 2010 neuvosto totesi, että meidän tulisi keskittää pyrkimyksemme saadaksamme aikaan kilpailukyvyisen tuottavan Euroopan, joka käyttää kasvupotentiaalinsa ja sen on to- toimittava yhdessä. Myös kohesiopolitiikan alalla meidän on tuettava 2020 strategiaa, koska se luo puitteet toiminnallemme. Tämä on tärkeää muistaa myös, kun tehdään tulevia budjettipäätöksiä. Edessämme on näin ollen merkittävä haaste löytää puitteet, jotka keskittyvät siihen linjaan, jonka hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat meille osoittaneet ja samalla olla kyllin joustava ottaen huomioon ihan kentän olosuhteet. Ja mitä hyvänsä teemme, meidän on vastattava seuraaviin kysymyksiin. Miten voimme yhdessä keskitetyllä tavalla pyrkiä unionin kattaviin poliittisiin tavoitteisiin ja miten voimme osoittaa, että luomme todella lisäarvoa käytetyille euroille. Kohesiopolitiikan on oltava tavoite keskittynyttä ja sama liittyy myös neuvotteluprosessiin. Meidän on osoitettava, että unioni toimii, että yhteisömenettely toimii ja että luomme hyviä tuloksia kansalaistemme edun nimissä. Me osaltamme puheenjohtajavaltiossa pyrimme viemään näitä neuvotteluja eteenpäin. Ja haluaisin todeta, että meidän on oltava rehellisiä. Myytti siitä, että nettomaksajana Tanska ei olisi kiinnostunut edistämään neuvotteluja kohesiopolitiikasta, on virheellinen. Me ajattelemme täysin päinvastoin. Kohesiopaketti on niin kattava, että emme voi odotella ja katsoa, mitä tapahtuu monivuotisen rahoituskehyksen osalta ennen kuin alamme sitten käydä näitä todellisia neuvotteluja. Ei, kyllä tämä on myös ähm, tuen saajien edun mukaista ihan kentällä. Eli me teemme kaikkemme yhdessä teidän kanssanne, jotta saamme aikaan edistystä ja todellisia tuloksia. Puheenjohtajavaltio Tanska aikoo edetä rinta rinnan kahdella eli raiteella, jotka sitten jossain vaiheessa lopussa yhdentyvät, yhdistyvät. On aivan ilmeistä, että kohesiopolitiikan lainsäädäntöä ei voida saattaa päätökseen ennen kuin on olemassa lopullinen sopimus neuvoston, neuvostossa monivuotisesta rahoituskehyksestä. Mitä monivuotiseen rahoituskehykseen tulee? Neuvosto joulukuussa 2002, 2011 oli hyvin selvä sanainen todetessaan, että tulevan puheenjohtajavaltion on saatava aikaan äh, pohja niin, että neuvottelujen loppuvaihe voidaan äh, käynnistää neuvostossa kesäkuussa 2012. Tämä osoittaa, että myös kohesiopolitiikan puitteissa me kaikki haluamme tehdä tätä työtä ja edistyä ja samalla vastata tämän päivän vaatimuksiin ja haasteisiin. Tanska puheenjohtajavaltiona pohjaa työnsä eh, sille hyvälle pohjalle, jonka Puola puheenjohtajavaltiona eh, todella väsymättömien neuvottelujen kautta sai aikaan. Me olemme neuvostossa eh, pitäneet monia kokouksia, myös kahdenvälisiä kokouksia on tulossa huhti ja kesäkuussa ennen yleisten asian neuvostoa. Kuitenkin me emme voi tehdä tätä työtä yksin. Me tarvitsemme parlamentin rinnallamme pitäksemme tämän junan raiteillaan ja huolehtiaksemme siitä, että nämä eri junat eivät lähde eri suuntiin. Niin kuin tiedätte, on tärkeää myös se, että mahdollisimman nopeasti saamme aikaan sopimuksen, koska nyt neuvosto ja parlamentti ovat samanarvoisia lainsäätäjiä ja näin ollen ö, omien jäsenvaltioidemme, kaikkien jäsenvaltioiden edun mukaista on nyt, että tätä työtä ajetaan yhdessä. Näin Tanskan hallitus on edustajilleen täällä Brysselissä antanut neuvon pitää läheistä yhteyttä yllä Euroopan parlamentin kanssa, tiedottaa teitä ja saada teiltä tietoa neuvottelujen edistymisestä. Tämä on hyvin tärkeää, jotta voidaan välttää eroja yhteislainsäätäjien kantojen välillä. Ja hyvät naiset ja herrat, kyllä minä olen luottavainen sen suhteen, että tässä yhteiset ponnistelumme kantavat hedelmää. Nyt haluaisin esittää joitain huomioita tästä kohesiopaketin sisällöstä. Ensivaikutelmat voivat joskus johtaa harhaan. Tämä on ö, usein vaarana, kun kyse on näin monimutkaisesta lainsäädäntöhankkeesta ensisilmäyksellä se voi vaikuttaa aivan valtavalta ja aiheuttaa hiukan äh, kielteisiäkin äh, vaikutelmia. Tämä on ihan inhimillistä, mutta ähm, koska usein haluamme ikään kuin vastustaa muutosta. Muutosvastarinta on kovaa, mutta joskus meidän on äh, pyrittävä ottamaan olosuhteet huomioon ja erityisesti nyt kun unioni on tienhaarassa, tämä on äärimmäisen tärkeää. Siksi älkäämme pelästykö komission uusia ehdotuksia tai uusia konsepteja, kuten esimerkiksi nämä tietyt yksityiskohdat, joita eteemme on tullut. Meillä tulee olla, olemaan kyllä aikaa keskustella näistä. Komissio on tehnyt ehdotuksia ja minä olen aivan varma siitä, että löydämme kyllä käytännön ratkaisun tähän ensisilmäykseltä hyvin monimutkaiseen ehdotukseen. Kyllä se niin on, että voimme varmasti tehdä tämän työn yhdessä. Olen vakuuttunut siitä, että näin on. Ja viesti, jonka haluan välittää teille tänään, on optimismin viesti viesti, että kyllä me voimme tätä työtä edistää yhdessä. Olen suorastaan vakuuttunut tästä. Neuvostossa olemme lähteneet jo neuvottelemaan uusista kokonaisuuksista, kuten yksinkertaistaminen, hankkeiden hyväksyntään liittyvät säännöt, hallinto- ja valvontajärjestelmät, suuret hankkeet ja Puola puheenjohtajavaltiona jo loi hyvän pohjan ohjelmoinnille sekä ää, muille yksityiskohdille. Näistä keskustelimme viimeksi eilen. Lopuksi, jos aika on kypsä, tulemme myös pyrkimään löytämään tiettyjä horisontaalisia elementtejä, mitä tulee sitten työn loppuvaiheeseen. Niin kuin totesin, järjestämme kohesiopolitiikasta keskustelun yleisten asian neuvostossa äh, huhtikuun lopussa ja kesäkuun lopussa. Mitä tulee tulevaisuuden kohesiopolitiikkaan, pyrimme saattamaan päätökseen neuvottelut muutoksista nykyiseen kohesiopolitiikkaan. Äh, komissio on tehnyt ehdotuksen tietyistä riskinjakovälineistä äh, viime lokakuussa. Ja pyrimme mahdollisimman tehokkaasti torjumaan kriisiä yhdessä. Jos meillä on hiukan onnea ja yhteistyömme on rakentavaa, varmasti saamme edistettyä näitä neuvotteluja hyvin paljon. Aikaa ei ole paljon ja meidän täytyy toimia viisaasti, jotta saamme kohesiopolitiikan mahdollisimman hyvään kuntoon. Eurooppa ansaitsee tämän. Puola puheenjohtaja valtiona teki vaikuttavaa työtä se ei ähm, ollut helppoa, eikä meilläkään ole helppoa, mutta helpompaa, kiitos Puolan ponnistelujen. Kyllä nyt jo valoa näkyy tunnelin päässä, vaikka tämä työ onkin valtava. Niin kuin tiedätte, Puola järjesti joulukuussa yleisten asian neuvoston, joka keskittyi kohesiopolitiikkaan. Meillä ei ole tähän mahdollisuutta Tanskan puheenjohtajakaudella, mutta me perustamme työmme tuohon loppuvuoden menestyksekkääseen kokoukseen. Vaikuttaa siltä, että yhteiset strategiapuitteet tulevat, tullaan alistamaan ihan tavalliselle lainsäädäntömenettelylle. Olen luottavainen sen suhteen, että sopimus saadaan komission kanssa aikaan tästä asiasta. Ja mitä tulee näihin maakohtaisiin sääntöihin, Äh, ne otetaan myös kohesiopolitiikassa huomioon. Eihän kohesiopolitiikkaa voi erottaa Euroopan unionin äh, äh, talouspolitiikan kokonaispuitteista. Ähm, se on investointipolitiikkaa ja usein meillä on suosituksia jäsenvaltioille, kun taas kohesiopolitiikka perustuu asetuksiin ja jaettuun hallintoon. Ja useimmat päätökset tehdään aluetasolla. Tämä on vaikeaa. Tässä on tämä ero. Kuitenkin olemme vakuuttuneita siitä, että löydämme näihin kysymyksiin hyväksyttävän ratkaisun. Pyritään keskittämään entistä paremmin kohesiopolitiikan resurssit niin, että saadaan aikaan kriittistä massaa ja voidaan näin vahvistaa politiikan vaikutusta kentällä. Samalla täytyy myöntää, että jäsenvaltiot ovat yksityiskohdista sopimisesta vielä aika kaukana, eli yhteistä linjaa ei vielä ole löytynyt. Nyt jotkut haluavat lisää joustavuutta ja vähemmän sääntöjä, mutta vielä ei ihan tarkkaan tiedetä, kuinka pitkälle halutaan mennä. Se jää nähtäväksi. Kuitenkin Tanska puheenjohtaja valtiona haluaa nyt antaa näille asioille hiukan aikaa kypsyä, aikaa kypsyttelyyn. No, ne ovat erittäin poliittisia kysymyksiä. Kuitenkin toivomme, että voimme vielä puheenjohtajakaudellamme saada aikaan menestystä. Joka tapauksessa varmasti saamme aikaan edistystä tiettyjen osa-alueiden suhteen. Meidän on oltava kurinalaisia ja valittava prioriteettimme. Me olemme tietenkin kuitenkin eri jäsenvaltioiden muiden valtuuskuntien käsissä puheenjohtajavaltiona. Pyrimme järjestämään nämä neuvottelut tehokkaalla tavalla, mutta edistystä saamme aikaan vain siinä tapauksessa, että kaikki jäsenvaltiot ovat valmiit äh, hyväksymään tämän edistyksen. Ja haasteet ovat suuria, mutta voin vakuuttaa teille, että me teemme kaikkemme edistääksemme näitä neuvotteluja ehdottomasti läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Minä uskon vahvasti siihen, että jos meillä on hyvää tahtoa ja jaksamme tehdä kovasti työtä, saamme aikaan merkittävää edistystä. Me pystymme tähän ja Tanska puheenjohtajakaudella on tähän valmis kohesiopolitiikan alalla. Kiitos rouva puheenjohtaja. Thank you, uh, minister. Kiitoksia ministeri kovasti. Kiitoksia siitä, että esittelitte kohesiopolitiikan prioriteettina puheenjohtajakaudellenne koko tätä taustaa vasten, jossa ajatellaan kaikkia näitä haasteita, joita EUn ja Tanskan täytyy kohdata, minkä myötä pystymme myös näkemään paremmin yhteydet tähän muuhunkin työhön, jota Eurooppana meidän täytyy tehdä. Tästä alkaa keskustelu. Ensin koordinaattorit EPP Talanberg van Nistelrooy. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli erittäin selkeä esitys. Aika on, voi olla todella hyvä ystävä, mutta kyllä ystäviä voi menettää. Jos me nyt hukkaamme aikaa, niin sitten emme onnistu tarttumaan tähän hetkeen. Meidän on pyrkimys nyt antaa vastaus EU 2020 haasteelle. Ja jos nyt lasketaan ikään kuin taaksepäin, niin me, aika ei riitä, jos emme onnistu tässä nyt. Ja sen tämä valiokunta on ymmärtänyt oikein hyvin. Ja mehän olemme todenneet, että niin kuin te puhuitte näistä eri rakennuspaalikoista, näistä eri osa-alueista, niin tuossa kesän aikana meidän kyllä täytyy saada aikaan nämä ensimmäiset kannat siitä, mikä on tämän valiokunnan kanta, koska muuten aikaa hukataan ja sitten jäädään ikään kuin tästä kelkasta. Eli tämän valiokunnan on hyvin tarkasti katsottava näitä eri osa-alueita ja kyllä minä olen sitä mieltä, että syyskuussa täysistunnossa meidän täytyisi tehdä esityksiä liittyen näihin asetusehdotuksiin. Tämän verran tästä aikataulusta. Huomioni kiinnittyy siihen, että te ette lähtenyt, lähteneet nyt ikään kuin tähän Puolan puheenjohtajavaltion raiteelle, nimittäin niin, että kohesiopolitiikasta vastaavat ministerit olisi ankkuroitu ohjelmaanne mitään ministeritason kokouksia ei ole tarkoitus järjestää, ei virallisia eikä epävirallisia. Minun mielestäni tämä on kyllä teidän puheenjohtajakautenne kokouskalenterissa tai suunnitelmassa virhe. Eli tässä prosessissa teidän olisi pitänyt mielestäni ottaa myös nämä ministerikokoukset, tämän erityisalan ministerien kokoukset mukaan hienoa, että tästä puhutaan yleisten asian neuvostossa, mutta esimerkiksi ITRE-valiokunnassa kolleganne kertoi tärkeistä sen alan kokouksista, joihin liittyy myös esimerkiksi komission jäsen Haan ja kaikki eri hankkeet liittyen vuoteen 2020 tai siis 2020 strategiaan. Minulle jäi nyt hieman epäselväksi, miten me voimme olla tässä työssänne mukana ja miten tosiaan saadaan pidettyä tämä asia kunnolla liikkeessä. Tyytyväinen olen siihen, että totesitte tulevasta strategiapuitteesta, tai puhuitte siitä ihan konkreettisesti, nostitte sen esiin. Ja me olemme kyllä teidän puolellanne tässä asiassa. Itse asiassa herra Haan on vieraanamme kokouksessamme myöhemmin ja mm, me ajamme tätä asiaa yhdessä. Te sanoitte, että jos meillä on hiukan onnea, saadaan käyttöön uusia välineitä, jotta käyttämättä jääneet kohesiorahat saadaan käyttöön. Tämä on kyllä hyvin tärkeää ei tehdä asioista monimutkaisempia kuin ne ovat. Joten kyllä varmaan kannattaisi ajatellen nyt tätä asetuksen uudistamista, niin juu, kyllä tässä varmaan tarvitaan enemmänkin kuin ihan vähän onnea, mutta tämä on äärimmäisen tarpeellista. Tässä oikeastaan nämä minun huomioni tässä vaiheessa ja kohta varmasti herra Olbricht kertoo vielä lisää yksityiskohtia tähän kantamme liittyen. Kiitos. Sitten Konstantse Krell, sosialistien demokraattien ryhmän puolesta. Ja, vielen dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja, herra ministeri. Kiitoksia ehdotuksistanne. Pidän oikein hyvänä, että teillä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma esitettävänä kohesiopolitiikassa, mutta sehän on myös tarpeellista, koska teidän puheenjohtajakauden kautenne aikana jos ei päästä eteenpäin sisältökysymyksissä, niin ei saavuteta vuoden 2014 tavoitteita. Sanotte ihan oikein, että tarvitsemme tulosorientaatiota puheenjohtajakaudellanne. Ja muutama kohta keskustelusta sitä on käyty jo tässä valiokunnassa. se voisi olla enemmistö komission ehdotuksen muuttamisen. Ensinnäkin kysymys siitä, että tietysti tuemme komissiota siinä, että kohesiopolitiikka tukee ja pitäisi tukea 2020 strategiaa, se on ihan selvä. Mutta kohesiopolitiikassa on kyse enemmästäkin ja sitä ei pidä unohtaa neuvotteluissa asetuksesta ja toivottavasti puheenjohtajamaa pyrkii tällaisiin ratkaisuihin. Se tarkoittaa meidän kannaltamme myös sitä, että joissakin kohdissa tarvitsemme paljon enemmän joustavuutta kuin mitä komissio on ehdottanut. Olemme keskustelleet tästä alustavasti valiokunnassa, mutta varmaankin enemmistö valiokunnassa on sillä kannalla, että joustavuus täytyy järjestää. Ja että tässä mahdollinen väline olisivat kumppanuussopimukset, joita komissio on ehdottanut, mutta asetusluonnoksessa komissio ei selitä kovin tarkasti, että mikä status kumppanuussopimuksella olisi. Tiedän, että neuvostosikin keskustelut sujuvat näin. Meistä olisi hyvä, jos nämä kumppanuussopimukset olisivat todellakin sitovia alueille, jäsenvaltioille – mutta että niissä olisi mahdollisuus ottaa niiden omat asiat vahvemmin esiin. Yhteiset strategiset puitteet, niistä jo sanottiin, jotakin sitä ei tarvitse toistaa. Se, mihin vielä haluaisin viitata, on se, että neuvottelut kohesiopolitiikasta, nehän täytyy käydä rinnakkain neuvottelujen kanssa, joita käydään kalastus- ja maatalouspolitiikasta ja myöskin lopulta tutkimuspolitiikasta koska täytyy pitää silmällä, että kun kaikkia käsitellään ja halutaan käsitellä saman järjestelmän puitteissa, niin ei neuvotella niistä erikseen, vaan, vaan pidetään mielessä se, että niiden pitää toimia yhdessä lopulta. Sitten yksinkertaistamiskysymyksessä tänään iltapäivällä varmaankin komission kanssa myös keskustellaan tästä intensiivisesti. Siinä täytyy pitää mielessä se, kun neuvotellaan parlamentissa ja neuvostossa, että ei ajatella pelkästään pinnan tasolla yksinkertaistamista hallinnossa, vaan yksinkertaistamista myös niille, jotka saavat rahaa ja kirjoittavat hakemuksia. Eihän se hyödytä meitä paljon, jos teemme muutaman mietinnön vähemmän tai raportin vähemmän, jos ne hakemukset on edelleen niin paksuja. Ja uskon, että tämä olisi tärkeä kohta myös sen puolesta, että tämä tekemämme eurooppalainen työ saisi paremman vastakaijun äh, alueella asuvien ihmisten keskuudessa st ryhmän koordinaattorina haluaisin tehdä hyvin selväksi yhden asian, jossa meillä on hyvin selkeä kanta. Emme halua makroehdollisuutta kohesiopolitiikkaan. Tässä kohdassa ja tässä paikassa varmaan kannattaa sanoa edelleen äänekkäästi ja selkeästi. Tässä on edelleen tarvetta keskusteluille ja neuvotteluille ja toivon, että löydämme tien, että tässä voidaan tehdä yhteistyötä ja päästä vähän eteenpäin. Ensimmäiseksi keskusteluksi varmaan tämän verran kommentointia riittää. Minun puoleltani iloitsisin kovasti, jos pystymme järjestämään oikein intensiivisen yhteistyön, koska Tanska puheenjohtajamaana – on todellakin avainasemassa kohesiopolitiikan eteenpäin viemiseksi. Ja myöskin kun ajatellaan tätä aikataulua, että voitaisiin siitä pitää ainakin puoliksi kiinni. Thank you, Constance, very much. Kiitoksia Konstantse kovasti. Sitten ALDE-ryhmän puheenvuoro Rova Manescu. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ministeri Vammenia hänen esityksestään olen iloinen. Me kaikki olemme samalla linjoilla puheenjohtajavaltion kanssa siitä, että alueellinen politiikka ja monivuotinen rahoituskehys on aivan aivan asemassa, mitä tulee sosiaalisen taloudellisen elpymiseen Euroopassa. En aio toistaa, mitä aikaisemmat kollegani jo sanoivat, mutta minusta kuitenkin tuntuu, että minun on ihan pakko lisätä se, että me olemme tottuneet tehokkaaseen Puolan puheenjohtajavaltion malliin, ja me todellakin odotamme puheenjohtajavaltio Tanskan tekevän myös yhteistyötä kanssamme aivan yhtä tehokkaasti, koska varsin tärkeitä keskusteluja tullaan käymään seuraavan puolivuotiskauden aikana koskien uutta lainsäädäntöpakettia, joten meille on ratkaisevan tärkeää voida tietää, että voimme käydä teidän kanssanne vuoropuhelua ja että voimme tarttua konkreettisiin aiheisiin, jotka meitä kiinnostavat ja liittyvät uuteen lainsäädäntöpakettiin. Todellakin on aika moinen määrä näitä aiheita. En mene nyt teknisiin yksityiskohtiin saakka, koska ei teidän esittelynne eikä myöskään Tanskan puheenjohtajakauden ohjelma puutu näihin pikkuyksityiskohtiin aluepolitiikassa. Ne menet vähän pinnalla, mutta kuitenkin kysyisin teiltä pari kysymystä. Mikä on teidän mielipiteenne makroehdollisuudesta? Kuten te kuulitte aikaisemmin, me epäilemme sitä seikkaa, että olisi oikein tai tuloksellista asettaa sanktioita edunsaajille virheistä, joita hallitukset ovat tehneet. Ja toinen asia, johon viittaisin, on budjetin rajoitukset. Haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteenne on päätöksestä vähentää 3,8 prosentista 2,5 BKTstä. On monia aiheita, joista pitää keskustella, mutta nyt haluaisin vastauksia näihin. Kiitos. Thank you. First of all, uh, let me address... Ensin haluaisin tarttua kysymykseen, joka tuli esille, taisi tulla kaikkien edustajien suulla. Haluaako Tanska puheenjohtajavaltiona olla läheisessä vuoropuhelussa Euroopan parlamentin kanssa kohesiopolitiikasta? Ja poliitikothan yleensä antavat pitkän vastauksen, mutta minä pyrin nyt lyhyen vastauksen. Vastaukseni on kyllä. Me haluamme näin tehdä ja odotamme, että me saamme aikaan vahvaa yhteistyötä. Mitään epävirallista ministeritason kokousta ei tulla pitämään kohesiopolitiikasta, niin kuin näimme Puolan kaudella. Tämä ei johdu siitä, että me uskoisi, että epäviralliset kokoukset voisivat olla arvokkaita. Mutta puheenjohtajavaltio Tanskalla on paljon vähemmän tällaisia epävirallisia ministerikokouksia kuin muiden kausien kohdalla olette nähneet. Kuitenkin me pyrimme järjestämään muunlaisia aloitteita. Ja haluaisin myös sanoa, että suhtaudumme erittäin avoimesti ehdotuksille parlamentilta ja tältä, tästä valiokunnasta koskien sitä, miten voimme yhteistyötä harjoittaa. Yksi erittäin tärkeistä kysymyksistä, joka tulee tapahtumaan kevään aikana, on että me, kuten puheenjohtajavaltio Puola, järjestämme konferenssin monivuotisesta rahoituskehityksestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä, ja parlamentti tietenkin tulee tähän tilaisuuteen osallistumaan. Haluaisin sanoa, että tämä ei ollut mikään sellainen asia, jota kaikki jäsenvaltiot ylistivät. En nyt mainitse mitään nimiä, mutta kaikki eivät pitäneet tätä loistoajatuksena jatkaa tällaista perinnettä, mutta se oli kuitenkin sel- selkeä sitoutumisen merkki meiltä tehdä läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa, kun me totesimme, että tämä on sellainen asia, jota me haluamme jatkaa. Toinen tärkeä kohta liittyy siihen, että me järjestämme kokouksia kohesiopolitiikasta huhtikuussa ja kesäkuussa ja ennen näitä kokouksia keskustelemme näistä MFF rahoituskehyskysymyksistä ja mukana näissä kokouksissa tulee olemaan Euroopan parlamentin edustajia myös, herra Lamassuur ja muita. Ja siellä keskustelemme sitten näistä MFF-kysymyksistä ja olemme läheisessä yhteydessä itse asiassa. Tämän teidän kollegana juuri pyysivät, että voisimme laajentaa näitä kokouksia ja järjestää niitä jo etukäteen, että saataisiin varsinaista kunnollista vuoropuhelua parlamentin ja puheenjohtajavaltion ja komission kesken. Ja Tanskan ehdotus puheenjohtajavaltiona tähän parlamentin ehdotukseen oli kyllä, tehdään vaan näin, koska me haluamme tehdä teidän kanssanne työtä yhdessä. Tämän takia tapa, miten teemme töitä, on ehkä hiukan erilainen, mutta tarkoitus ja päämäärä on sama. Ja haluaisin vielä lisätä, että kaikki hyvät ajatukset ovat tervetulleita. Ja jos sallitte, että palaan tänne jossakin myöhäisemmässä vaiheessa, niin olisin erittäin iloinen. Ja voimme tavata myös epävirallisimmissa yhteyksissä. On, minulle on erittäin tärkeää voida sanoa, että me todellakin olemme tosissamme teidän kanssanne ja tarkoitamme sitä myös, kun puhumme, että sanomme, että haluamme teidän kanssanne kumppanuutta. Tässä hengessä tänäänkin tänne tulin, eikä kyse ole vain sanahelinästä, että tulemme tekemään, vaan siitä, että näin todellakin tulemme teidän kanssanne kaudellamme toimimaan. Edustaja Lambert tai Lambert otti tämän kysymyksen esille, ja hän myös sanoi, että on olennaisen tärkeää, että me todellakin myös edistymme Tanskan puheenjohtajakaudella. Ja minä olen aivan samaa mieltä. Meillä on aikaraja ja se on tärkeä prioriteettikysymys. Monivuotiset rahoituskehykset täytyy vielä loppuun tämän vuoden loppupuolella mukaan lukien kohesiokysymyksen ratkaisu. Jos se, jos, jotta tämä olisi mahdollista, niin tarvitsemme valtavasti ponnisteluita Tanskalta puheenjohtajavaltioiden, mutta myös parlamentilta ja komissiolta, niin että voimme sitten neuvotella kesäkuussa neuvostossa ja voimme tarjota sellaisen pohjan, jolta neuvottelut jatkuvat sitten toisen loppuvuodella. Ja näin tulemme tekemään. Tämän takia olen aivan samoilla linjoilla teidän kanssanne, edustaja Vannisteroi. Tehän tiedätte, että olemme tästä asiasta hyvin tietoisia, ja te mainitsitte aivan erityisesti kokoukset ja konferenssit, puhuitte näistä minulle myös henkilökohtaisesti aikaisemmin, ja kun tämä kokous päättyy, minä otan yhteyttä ministerin, joka on vastuussa tästä kokouksesta. Minä itse en ole vastuussa ja kerron sitten hänelle parlamentin näkemyksiä, joita tänään teiltä olen kuullut. Ja oletan, että hän suhtautuu erittäin myönteisesti teidän välittämäänne viestiin tämän asian suhteen. Joten näin siis haluamme tehdä. Konstans Krell, hän sanoi, että on erittäin tärkeää, että hänkin puhuu tästä yhteistyön merkityksestä puheenjohtajavaltion kanssa, mutta hän otti esille myös muita kysymyksiä, esimerkiksi kumppanuusperiaatteen. Kumppanuusperiaate, se, että konsultoidaan ohjelmien sidosryhmässä on aivan asianmukaista toimintaa, ja koska itse tulen sellaista maasta, missä on pitkät perinteet konsultoinnissa, niin minulle tämä on itsestäänselvyys, ja minä todellakin haluaisin tehdä parlamentin kanssa työtä siitä, miten tässä kaikkein parhaiten voisimme onnistua, ja arvostan kovasti teidän esittämienne kommentteja tänään. Mitä tulee makrotaloudelliseen ehdollisuuteen, Tämän sekä Konstansia Ramona ottivat esille. Tämä on tietysti varsin arkaluontoinen kysymys, puhutaan nyt ihan suoraan. Tämä on yksi kaikkein hankalimmista kysymyksistä esillä. Te tiedätte, että tästä tullaan keskustelemaan Eurooppa-neuvostossa kaikissa yhteyksissä. Ja kun sopimus on viety loppuun sen osatekijöitä, sitten täytyy toteuttaa juridisiin säädöksiin. Kuitenkaan en usko, että tämä osa keskustelusta ratkaistaan Tanskan kaudella. Minä uskon, että mielipideerot ja koko laajuus näissä erilaisissa käsityksissä ja tuntemuksissa tarkoittaa sitä, että tätä keskustelua käydään ihan katkeran loppuun saatta tavallaan, mutta otan kyllä valiokunnan vahvat kannat tässä huomioon ja tulen välittämään eteenpäin teidän viestinne neuvostolle. Mutta tekin tiedätte tässä salissa, että varsin erilaisia mielipiteitä löytyy myös neuvostosta sen suhteen, miten pitää tätä asiaa lähestyä. Loppujen lopuksi Kompromissi on pakko löytää, mutta voitte olla varmoja siitä, että minä välitän teidän viestinne neuvostoon niin, että heillä ei ole mitään syytä olla tietämättä teidän valiokuntanne kantaa. Sitten Ramona esitti kysymyksen leikkauksista. MFF-neuvottelusta vielä, niin tämä oli myös tärkeä kysymys. Tartutte myös yhteen kaikkein hankalimmista asioista, joihin joudumme puuttua, ja siksi on aivan ok, että tässä tänään puhumme. Kuitenkin minun täytyy myös sanoa, että MFF-neuvotteluissa täytyy voida osoittaa, onko ne komissio saanut aikaan oikean tasapainon. Mielipiteet eroavat myös neuvostossa, se ei ole mikään salaisuus mutta voin vakuuttaa teille, että puheenjohtajavaltio on täysin tietoinen erityisestä tila- tilanteesta myös joissakin jäsenvaltioissa, ja me kaikki tunnemme tämän tilanteen. Tässäkin lopulta kompromissi täytyy löytyä, ja tulen välittämään valiokuntani näkemykset neuvostolle, ja olen varma, että heitä kovasti kiinnostaa saada kuulla ryhmien kantoja parlamentista ja siitäkin olen varma, että tämä tulee olemaan sellainen alue myös, josta keskustelemme aivan vihoviimeisen loppuun saakka, mikä on kohtuullinen järkevä ratkaisu. Ja tämä on tietysti puheenjohtajavaltion tehtävä tehdä kaikkemme, jotta saavuttaisimme tuloksen, jonka jäsenvaltiot voivat hyväksyä, samoin parlamentti ja komissio. Kiitoksia. Sitten Jan Olbricht. Ensinnäkin haluaisin ilmaista tyytyväisyyni siihen, että teillä tuli hyvin selkeä lausunto, että jatkatte sillä linjalla, että tuetaan kohesiopolitiikkaa sinällään. Eli se on hyvin tärkeä viesti meille kaikille koska ei pelkästään puheenjohtajamaa, vaan myöskin tärkeän jäsenvaltion on kyseessä. Toivon, että teillä on siis puheenjohtajakauden jälkeen sama kanta, koska puheenjohtajan sitoutuminen on hyvin erityinen, mutta myöhemmin pidämme peukkua pystyssä, että teillä olisi sama kanta sen jälkeenkin. Mutta konkreettisiin kysymyksiin. Haluaisin kysyä yleisen tason poliittisen kysymyksen ensin, että yleisesti ottaen on tendenssi joko vahvistaa komission roolia tai vähentää unionin komission merkitystä tai pitää sen ennallaan. Tämä on kyseessä silloin, kun puhutaan eri toimivaltuuksista, delegoiduista säädöksistä Kyse ei ole pelkästään siitä, että tämä olisi kysymys Tanskan hallitukselle, vaan miten näette tilanteen eh, nyt neuvostossa, kumpaan suuntaan ollaan menossa. Ja kaksi osatekijää, jotka eivät ehkä ole asetuksessa, mutta ovat hyvin tärkeitä. Mikä on puheenjohtajamaan kanta koskien tätä liikennevälinettä, transport-välinettä? Onko se kohesiopaketissa mukana, jos se on? Sitten on suuri vaara, että raha otetaan, tai rahat otetaan 10 miljardia kohesiomaista. Mutta ei kyse ole pelkästään rahan ottamisesta sieltä, vaan raha otetaan ja sen jälkeen se annetaan niin kutsutulle eurooppalaiselle virastolle, mitä sitten yhteishallinnointi. koska siinä on sitten eri hallinnointi. Se on Brysselin keskusjohtoinen hallinnointi sille. Eli olisiko sitten järkeä korvamerkitä se, mutta ei ottaa kohesiorahoilta. Tietysti asia on hyvin arkaluontoinen kaikkien kohesiomaiden kannalta. Haluan vain kertoa teille, että meillä on tässäkin rakennuksissa tapaamisia ja aluepolitiikan pääosastolta, joka on siis paikalla nyt. Olemme kuulleet, että rahaa otetaan. Ja sitten on TRAN pääosasto, he sanovat, että rahaa annetaan. Eli kohesiomaille annetaan, voidaan aivan hyvin antaa 10 miljardia lisää. Tiedämme, että ei sitä anneta, vaan otetaan. Mutta vastuu, jaettu hallinnointi, se on se ongelma. Eikä pelkästään se, että miten paljon rahaa otetaan. Sitten ESFstä on kuuluisa keskustelu. Pitäisikö olla kiinteä rahamäärä koko paketissa? Siis 25 prosenttia vai 40 prosenttia vakausvälineille vai pitäisikö olla joustavampia jätettäisiin jäsenvaltioiden päätettäväksi, missä todelliset tarpeet ovat. Tämä on siis sääntelyjen ulkopuolella, mutta se on myöskin sääntelyn tai asetuksen kannalta tärkeää, koska jos ei ratkaista ongelmaa transportvälineessä ja vakausvälineessä, niin on aika vaikea tilanne. Siis komission rooli ja sitten tämä kuuluisa, nämä kuuluisat välineet, vakausväline ja What we are discussing, we hope that we... Ja sitten kun Regi-valiokunnan edustajat ehkä voisivat mennä Kööpenhaminaan ei pelkästään vierailulle, vaan myös tekemään yhteistyötä, että voisi olla aikaa keskustella Tanskan viranomaisten kanssa Kööpenhaminassa uusista asetuksista ja sääntelyistä. Toivottavasti se voidaan tehdä. Thank you, Madam Chair. I have uh, one, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on tai tunti sitten aloitimme keskustelun erityistä aiheesta, joka ilmeisesti ei ole mikään iso ongelma neuvostossa. Haluaisin kiinnittää huomionne niin sanottuun riskinjakomekanismiin. Se koskee jäsenvaltioita, joilla on rahoitusongelmia. Ne eivät pysty helpolla rahoittamaan EU-hankkeita. Ja on tällainen yhteinen konsensus tässä valiokunnassa ja parlamentissa muutenkin to, mennä nopeammin tässä asiassa. Me tuemme sitä, mitä komissio ehdotti, mutta ilmeisesti neuvostossa asia ei etene, siis siellä on ongelmia. Viime joulukuussa työryhmä piti viimeisen kokouksensa, tältä näytti. Ja nyt haluaisin kysyä teiltä, voisitteko selittää hiukan enemmän, miksi tämä ehdotus on vieläkin jossain pysähdyksissä, vaikka tämä on näin kiireinen ehdotus erityisesti, koska tämä mekanismi on äärimmäisen tärkeä Kreikalle, ja jotta voisimme auttaa heitä tätä kautta mahdollisimman nopeasti, mutta sama koskee muitakin maita. Sitten toinen asia, te mainitsitte aikaisemmin julkiset, direktiivin julkisista hankinnoista. Jos voisitte lyhyesti kommentoida, minua kiinnostaisi kovasti tämä, koska mehän odotamme tätä ehdotusta virallisesti, mutta olemme kuulleet sellaista huhua, että mitään oikeastaan ei ole tapahtunut. Voisitteko hiukan kertoa mahdollisesta aikataulusta? Rikka Manner, please. Riikka Manner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia arvoisalle ministerille erinomaisesta yhteenvedosta. Tosiaankin niin kuin täällä on todettu moneen kertaan, niin puolan kaudella me totuimme erinomaiseen yhteistyöhön ja hyvin tiiviiseen yhteistyöhön ja puolalle koheesiopolitiikka oli yksi ehdoton prioriteetti ja todellakin toivon itsekin sitä että tanska puheenjohtajana myös puolustaa vahvaa koheesiopolitiikkaa myös budjetiltaan vahvaa koheesiopolitiikkaa seuraavan puolen vuoden aikana. tässä keskustelussa on noussut paljon tärkeitä asioita esille. itse haluan muutaman noista kommentoida ja muutaman kysymyksen esittää. ensinnäkin nämä kumppanuussopimukset niin on erityisen tärkeää että me saamme nyt tiiviisti myös sitten alueet sidottua mukaan näihin kumppanuussopimuksiin että todellakin, päätöksenteko lähtisi sieltä alueelta ja voisimme edistää tätä monentasoista hallintoa. tietyissä jäsenvaltioissa on todella paljon pelkotiloja tätä kohtaan että, päätöksenteko siirtyisi entistä enemmän sitten keskushallinnolle. No sitten mitä tulee yksinkertaistamiseen niin kuin useaan otteeseen on todettu niin on tärkeää että sillä saralla tehdään, tehdään edistysaskeleita mutta haluaisin oikeastaan kysyä ministeriltä sitä kun mainitsit että olette jo tämän yksinkertaistamisen osalta menneet jo vähän syvemmälle myös agendalla keskustelleet tästä enemmänkin niin mitkä ovat ne konkreettiset toimet jotka tällä hetkellä ovat pöydällä koska jo tällä kaudellahan meillä esimerkiksi on ollut käytössä tämä flat rate tai lump sum. tuleeko näihin muutoksia ja mitä muita edistysaskeleita tässä ollaan ottamassa? toisaalta täytyy muistaa että myös jäsenvaltiotasolla hyvin paljon tämä byrokratian taso vaihtelee joten myös siltä osin olisi tärkeää että voisimme jopa saada jäsenvaltioiden välille yhtenäisempiä käytäntöjä. sitten haluaisin kysyä tästä paljon puhutusta välialuekategoriasta mikä Tanskan näkemys tähän asiaan on? Onko olemassa jo selkeitä lukuja, tulisiko tämä, kuinka tämä tulisi vaikuttamaan, vaikuttamaan sitten kokonaisuuteen ja minkälaista keskustelua ylipäätään neuvostossa on käyty? Tämäkin varmaan tulee olemaan yksi isoista kysymyksistä tulevaisuuden, tai tulevan, tulevan lainsäädännön osalta. Sitten Ähm, toimin itse euroopan alueellisen yhteistyön lainsäädäntöpaketin esittelijänä ja sen vuoksi haluaisin siitä kysyä yksityiskohtaisemmin että onko tässä alueellisen yhteistyön äh, asetuksessa jotain selkeitä kysymyksiä jotka ovat jo tässä vaiheessa nousseet esille ja kuinka tulette puheenjohtajakaudellanne painottamaan tätä asetusta ja budjetin osalta tuletteko puolustamaan sitä että, että budjettitaso olisi tuo kolme, noin kolme viisi prosenttia mikä tällä hetkellä on esitetty tälle ets asetukselle? Uh, thank you, minister. Yeah, the floor is yours. Ministeri, olkaa hyvä. Much. Kiitos. aivan ensin Janille, joka totesi tai kysyi, että onko Tanskan kanta sama puheenjohtajakauden jälkeen kuin mitä se on puheenjohtajakauden aikana. No, hyvältä ystävältäni niin Euro- Puolan Eurooppa asiainministeri Mikolailta kuulin, että sen jälkeen, kun ei enää ollut puheenjohtaja, valtion edustaja, hän saattoi alkaa ajaa vain Puolan etua. Ja täytyy sanoa, että puheenjohtaja valtion rooli on hyvin ainutlaatuinen. Ja siksi minun on tärkeää tässä todeta, että minä edustan 27 jäsenvaltiota. Huolimatta yksittäisistä kansallisista kannoista. Minä en puhu Tanskan edustajana, minä puhun puheenjohtajavaltio Tanskan edustajana. Me haluamme olla avoin, rakentava puheenjohtajavaltio. Ja me pyrimme toimimaan niin, että kaikki 27 jäsenvaltiota hyväksyvät kannat. Toivon, että että havaitsette, että me olemme hyvin avoin ja rakentava puheenjohtajavaltio. Tämä on ainakin pyrkimyksemme ja tämä on ollut kansan, tai Tanskan eh, tahto myös kansallisvaltiona ja näin toimimme myös puheenjohtajavaltiona, joten en usko, että teillä on kovinkaan paljon pelättävää. Ja minun on ilo voida näin tämä todeta. Sitten kysyttiin äh, tästä Eurooppaa yhdentävästä toimesta. Komissio on tehnyt ehdotuksen tästä Connecting Europe Facility-hankkeesta ja niin kuin te totesitte, kyse on äh, kymmenestä miljardista eurosta äh, kohesiosalkusta tätä varten. Ja tarkoituksena on tietenkin pyrkiä auttamaan jäsenvaltioita – tukkimaan erilaisia aukkoja ihan ydinverkostossa, mutta eihän se mikään salaisuus ole, että nämä rahat 10 miljardia, voisiko se olla lisää, voisiko se olla vähemmän. Tämä on tietenkin asia, josta sitten neuvotellaan. Kyseessä on ehdotus. Ja varmasti mielipiteitä myös neuvostossa on erilaisia. Olen täysin tietoinen tästä asiasta. Puheenjohtajavaltio on tietoinen asiasta. Samalla kuitenkin luottavainen siitä, että tämä valiokunta ja Euroopan parlamentti on täysin tietoinen asiasta myös ja seuraa sitä hyvin läheltä. Mutta panen merkille teidän kantanne tästä. Sitten sosiaalirahastokorvamerkinnöistä. Tämäkin on hyvin tärkeä asia eikä mitään lopullista kantaa voi tässä ja nyt esittää, mutta voin todeta, että tämä tulee olemaan kyllä yksi keskeisiä asioita, joihin lähikuukausina tulee ratkaisu löytää. Niin kuin näette, niin valiokunnan monista valiokunnan esiin nostamista asioista on tässä vaiheessa todettava, että ei mitään ratkaisua vielä ole valmiina. Jos nämä asiat olisivat helppoja, ettei edes mainitsisi niitä puheenvuoroissanne. Mutta ensin meidän on luotava neuvostossa yhteinen kanta ja samalla käytävä tämän valiokunnan ja ö, muiden tahojen kanssa rakentavaa vuoropuhelua. Ja mitä tulee tähän äh, toimintaan. Olisi hyvä, että voisimme koordinoida toimia myös teidän ja puheenjohtaja valtion välillä niin, että me voisimme auttaa teitä mielestänne hyödyllisissä hankkeissa ja se, että on Eurooppa-asian ministeri, on siinä mielessä mukavaa, että käy paljon muissakin maissa, mutta haluan olla Kööpenhaminassa ja katsotaan, jos saadaan vierailu järjestettyä. Se olisi kyllä ehdottomasti meidän kaikkien edun mukaista aivan varmasti. Sitten temaattinen keskittäminen, tämä kysymys, niin kuin aiemmin mainitsin, se on aika kova pähkinä purtavaksi ja neuvosto ei vielä ole yhteistä säveltä löytänyt, enkä usko, että Tanskan puheenjohtajakaudella löytääkään. Rova Kleva kysyi tästä riskin jakovälineestä. Se on aika uusi ehdotus komissiolta. Neuvostolle se on esitelty ja ensimmäinen keskustelu käytiin asiasta Puolan puheenjohtajakaudella ja Tanskan on nyt tarkoitus kuulla – jäsenvaltioita ja pyrkiä kypsyttelemään tätä asiaa, valmistella asia niin hyvin, että se on kypsä päätöksenteolle. Ja me järjestämme teknisen seminaarin itse asiassa jo huomenna. Ja minun käsittääkseni pääelementtinä on tässä se, että kriisimaat voisivat saada kohesiosalkusta tukea niin, että kunnan annetaan lainoja tai takuita. Ää, ajatellen esimerkiksi kohesiohankkeita, jotka tehdään yhteistyössä tai toteutetaan yhteistyössä yksityisten kumppanien kanssa. Siis näitä yksityiskohtia ei vielä ole selvitetty, mutta olen samaa mieltä kanssanne siitä, että asia on kyllä hyvin ajankohtainen ja kiireinen ja juuri aika on tässä kortilla. Joskus aika voi olla ystävä, niin kuin tuossa totesin, mutta Joskus sitä aikaa ei ole kovin paljon, toivottavasti ystäviä kuitenkin, mutta puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa edistääkseen tätäkin asiaa. Sitten kysymyksenne julkisista hankinnoista. Tähän täytyy palata, mikä tämä päivämäärä tulee olemaan. Toivon, että hyväksytte vastauksen nyt tällaisena tässä vaiheessa. Riikka, nostit esiin monia olennaisia kysymyksiä. En kaikkiin tänään pysty vastaamaan. Toivottavasti voin palata asiaan ja voimme keskustella myös jatkossa. Mitä yksinkertaistamiseen tulee, se on hyvin hankala kysymys, ihan niin kuin mainitsitkin. Komissio on tehnyt omia ehdotuksia, niistä keskustellaan ja todellinen edistys on se, mihin me pyrimme, jotta saisimme yksinkertaistettua toteutettua yksinkertaistamista aina kun vain mahdollista. On hyvin tärkeää, että säännöt ja asetukset tehdään niin yksinkertaisiksi kuin mahdollista, ja samalla on tietenkin päästävä tavoitteeseen niiden kautta. Ja tämähän on aika yleinen keskustelu, yleisen tason keskustelu, mitä meidän täytyy tehdä. Ja tätähän keskustelua ollaan myös kohesiopolitiikasta yleisesti käyty neuvoston ja komission välillä keskustelua siitä, ettemme halua lisää byrokratiaa. Haluamme vähemmän byrokratiaa. Me emme halua valtavia kirjasarjoja asetuksista, jos asia voidaan tehdä tehokkaammin ja kevyemmin. Tätä keskustelua luonnollisesti jatkamme. Puhuit myös tällaisen väliluokka ehdotuksesta. Ja komissiohan on ehdotuksessaan kattanut kaksi alaa. Ensinnäkin tämä kahden kolmanneksen taso tulevalle seuraavalle vuoselle aiempaan tasoon liittyen ja sitten 75-90 prosenttia keskimääräisestä BKTstä niin, että tämä siirtymä ei olisi niin jyrkkä. Ja tämä on budjettikysymys. Kuka maksaa? Kenelle? Eikä varmaankaan ole yllättävää, että mielipiteet ovat aika kaukana toisistaan ja monivuotista rahoituskehystä valmistellessamme meidän täytyy löytää tasapaino eri alueiden etujen välillä. Minä kuitenkin jälleen kerran uskon, että tämä tämäkin aihe todennäköisesti ratkaistaan osana kompromissia liittyen monivuotiseen rahoituskehykseen. Valitettavasti tämän selkeämpää vastausta tässä ja nyt en pysty antamaan. Mainitsit myös alueellisen yhteistyön ja erityiset äh, hallinnolliset haasteet, kun yhteistyö on rajat ylittävää. Ja sitten tietenkin suhde muihin rahoitusvälineisiin on toinen. Mitä tulee hallintoon, niin me seuraamme Puolan e, mallia siitä, että me näitä asioita käsittelemme kokonaisuuksina tällaisina blokkeina. Ja Tanska e, puheenjohtajakaudellaan, e, minä olen siis tietoinen tämän valiokunnan kannasta, mitä tulee naapuruusvälineeseen, tc ja näihin muihin rahoitusvälineisiin. Ja luonnollisesti tämä on tietenkin komission käsissä siinä mielessä, että se on aloitteen tekijä. Ja sillä on aloiteoikeus ja ollakseni täysin rehellinen, niin tällaista integraatiota ei ole kyllä agendalle ö, ottamassa. Mutta naapuruuspolitiikka, MPI-väline tietenkin on tässä mukana. Ja toivon, että voimme palata. Otit esiin kovin monia kysymyksiä. Me otamme yhteyttä, olemme yhteydessä ja vastaamme niihin jatkossa. Luhan Seller ja sitten Bostinar, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc ehm, reprezentantului. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin Tanskan ministeriä ohjelmasta, jonka hän esitteli. Minulla on kaksi erityistä kysymystä. Tärkeämpi on jo esitetty ja kiitän häntä siitä, että hän on yrittänyt löytää yhteisen tavan tarttua tuleviin haasteisiin seuraavalla puolivuotiskaudella. Olis, voisitteko kertoa kantanne meille erityisesti siitä, mitä, missä määrin kriisin takia pitäisi leikata julkisia kuluja Miten puheenjohtajavaltio Tanska aikoo rohkaista taloudellista kasvua ja luoda uusia työpaikkoja nuorisolle? Meidän kantamme on, että kohesiopolitiikan pitäisi vaikuttaa uusien työpaikkojen luomiseen erityisesti nuorille. Lähes 21 prosenttia nuorista on työttöminä ja esimerkiksi Espanjan kaltaisessa maassa nuorisotyöttömyys on 40 prosentissa. Kohesiopolitiikan pitäisi luoda uusia työpaikkoja, erityisesti siis nuorisolle. Ja tässä pitäisi käyttää neuvotteluvoimaa hyväksi. Sitten haluaisin teiltä kuulla, mikä on puheenjohtajavaltion suhtautuminen siihen, että vihreämmässä jotta ympäristöystävällisemmässä Euroopassa voisimme edistää voimavarojen käyttöä ja ympäri, yritysympäristössä ja mitkä ovat oikeat yhteydet kohesiopolitiikan ja muiden alakohtaisten politiikkojen välillä? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch, Herr... Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös ministeri siitä, että olette tullut vieraaksemme. Olen hyvin kiitollinen siitä, että äh, te nyt nettomaksaja maan edustajana kuitenkin totesitte, että puolustatte kohesio- ja rakennepolitiikkaa yhtenä Euroopan unionin tärkeimmistä politiikan aloista. Tässä ennalta täällä ehkä oli tiettyä pelkoa siitä, mitä Tanska puheenjohtajavaltiona tulee tekemään, tuleeko se siirtämään painopisteitä – tästä pois, mutta totesitte tosiaan toisin ja tämä on hyvin rauhoittavaa. Kohesiopolitiikkaa on ajettava eteenpäin jatkossakin. Kollegat täällä ovat jo esittäneet monia kysymyksiä ja asioita ja tämä on osoittanut, että ilmassa on tällä hetkellä enemmän kysymyksiä kuin mihin voi antaa vastauksia. Ja aika on tässä kyllä erittäin merkittävä tekijä. Kun ajatellaan juuri puheenjohtaja valtiota, jonka on nyt toimittava. Ei vuosi 2014 ole enää kovinkaan kaukana. Ja jäsenvaltiot haluavat toteuttaa tätä kohesio- ja rakennepolitiikkaa ja ovat nyt riippuvaisia siitä, että te eh, tiedätte tai jäsenvaltiot tietävät, miltä pohjalta tätä toimintaa voidaan jatkaa, mitä tulee esimerkiksi ihan operatiivisiin ohjelmiin ja mitä tulee tehtäviin sopimuksiin ja niin edelleen. Joten siksi kyllä nyt teidän puheenjohtajakautenne on erittäin ratkaisevassa roolissa tässä, jotta annetaan nämä tulevaisuudelle selkeä suunta. Minä halusin vielä puhua tästä rajat ylittävästä yhteistyöstä. Tehän totesitte tai kollegat totesivat, että monet asiat tulee paremmin, tulisi paremmin yhdistää, muun muassa eri rahoitusvälineet, ja tarvittaisiin parempaa koordinaatiota. Te taas sitten vastauksessanne viittasitte komissioon. No komission velvollisuus on tehdä aloitteita, mutta olen kyllä havainnut, että jäsenvaltioiden tasolla on hyvin eriäviä mielipiteitä, ja siksi pyytäisin teitä nyt painokkaasti jäsenvaltioiden äh, piirissä äh, mainostamaan tätä asiaa ja todella mm, puhumaan avoimesti siitä, että olemassa olevat politiikan ja olemassa olevat puitteet, mitä tulee äh, naapuruspolitiikkaan tai rajat ylittävään yhteistyöhön, työhön, niin kaikkia käytettävissä olevia välineitä tulisi käyttää. Kyse on aivan avainpolitiikan alasta kuitenkin. Usein raja-alueet ovat vähiten kehittyneitä alueita ja Euroopan tulisi todella näiltä saumakohdilta kasvaa entistä paremmin yhteen. Viimeisenä kysymyksenä Tanska, niin kuin seitsemän muutakin jäsenvaltiota, on osa Euroopan ainutta tähän sitä makroaluetta, nimittäin Itämeren strategia Ja puheenjohtajavaltio, naapurinne Ruotsi, käynnisti tämän aloitteen. Siihen liittyy hyvin monia odotuksia paitsi Itämeren suhteen, myös mahdollisten muiden makroalueiden suhteen. Voisitteko kertoa kantanne tähän, sillä Itämerellä kohesio ja rakenne politiikka voi todella osoittaa voimansa. Kööpenhamina, Tukholma, Oslo on vahvimmin kasvava kasvualue, mutta samalla alueella on kuitenkin myös mm, osia, jotka ovat erittäin riippuvaisia kohesio- ja rakennepolitiikasta. Kiitos. Thank you very much indeed, Minister For... Kiitoksia ministeri siitä, että puhuitte avoimesti ja tarjositte kattavia vastauksia meille. Yksi huomio. Tämä verkkojen Eurooppa, voin esittää siitä vielä lisäkysymyksiä Olbrichtin kysymysten lisäksi, mutta nyt ei ole aika laajentaa keskustelua, joten toiseen kysymykseen. Mitäpä suoritusvarauksesta? Se on toinen jännä juttu, että missä mielipiteet eroavat. Ei pelkästään valiokunnan sisällä, vaan kuten tiedän hyvin myös neuvostossa. Kolmas kysymys. Mikä on Tanskan kanta rakennusten energiasäästöihin niin, että kohesiorahasta voitaisiin että sieltä voitaisiin alkaa käyttää rahaa investointeihin energiasäästöön rakennuksissa. Minulla on ollut kontakteja Potocnikin kanssa ja Heidegardin kanssa komissiosta. Molemmat ovat positiivisella kannalla. Maaliskuussa järjestämme konferenssi, niin olen vakuuttunut, että he jatkavat tämän asian tukemista. Mikä on Tanskan kanta? Ja viimeinen kysymys. Tiedän oikein hyvin, että maaliskuussa komissiosen Potocnik alkaa keskustelun uusista direktiiveistä ja ympäristövaikutusarvioinneista ja strategisista ympäristövaikutusarvioinneista. Mikä on Tanskan kantana erityisen tärkeisiin asioihin, koska on olennaista saada vastaus. Jos haluamme yhdistää mahdollisuuden saada kohesiorahaa silloin, kun saastuttaja ei pysty maksamaan, koska halutaan varmistaa, että tämä on vain viimeisen käden viimeisen hätävaran keino eikä säännöllinen keino. Last question. Se oli itse asiassa viimeinen kysymys valiokunnalta ja nyt ministeri, hyvä Nikolai, kuka vielä? But I just want to, tell you one thing. It was quite an effort for the European Parliament. Niin parlamentillehan on ponnistus varmistaa, että täällä on hienot tanskalaiset tulkit. Toivoisin edes vähän tanskaa, kun vastaatte, mutta nyt ensin Josif Matula kuitenkin. Mulțumesc, doamna Voi încerca să fiu foarte scurt uh, cu Kiitoksia. întrebări. Odată aș vrea să întreb uh, progresul legat de fondul de solidaritate. Niin, kysyisin edistyksestä, jota on saatu aikaan solidaarisuusrahaston kohdalla, mikä tilanne on sen suhteen toiseksi. Täällä aluepoliittisessa valiokunnassa puhumme paljon toissijaisuusperiaatteesta, miten tavoitetaan kansalaiset, yksinkertaistetaan, hajautetaan valtaa, ollaan lähempänä kansalaisia päätöksenteon yhteydessä ja niin edelleen. Ja ministeri ei kovinkaan paljon korostanut alueiden roolia. Ajatellen tätä uutta pakettia, josta keskustelemme. Joten miten näette alueiden roolin kehittyvän? Pitäisikö sitä va- tulevana kautena vahvistaa? Ja kolmas lyhyt kysymys vielä. Vaikkakin keskustelumme keskittyvät tulevaan lainsäädäntöpakettiin, niin Kysyisin kuitenkin teiltä mielipidettä tilanteen edistyksestä. Euroopalla näyttää olevan, olevan ongelma. Talouskasvu on pysähtänyt, pysähtynyt euroalueella tai pysyy paikallaan sen ulkopuolella myös. Ja kysyisin teidän mielipidettänne talouskasvusta juuri nyt Euroopassa. Well, Uh, Haluaisin aloittaa vastaamalla viimeiseen kysymykseen, joka, oli, joka heijasti sitä, mitä Peter kysyi, että miten voidaan varmistaa, että on talouskasvua Euroopassa. Ja sanoisin pääprioriteetti Tanskalle puheenjohtajamaana on saada Eurooppa takaisin töihin. Tuemme kovasti näitä tarvittavia säästötoimia, vyön tiukennustoimia, mutta se ei riitä. Meidän täytyy myös ryhtyä aloitteisiin, joilla kasvatetaan Euroopan unionin kasvupotentiaalia ja jonka myötä saadaan työpaikkoja. Ja olen täysin tietoinen, että Tanska puheenjohtajamaana on kovasti sitoutunut siihen, että saataisiin työpaikkoja erityisesti nuorilla ihmisille Espanjassa 45 prosenttia nuorista on työttömiä. Se on jotain sellaista, joka vaikuttaa kaikkiin jäsenmaihin. Sen vuoksi meillä on erityisvelvoite tarjota vastauksia nuorten ongelmiin. Uskomme, että yhtenäismarkkinoiden reformit vaikuttavat tähän kovasti. Ensimmäiset kymmenen vuotta yhtenäismarkkinoilla loivat 2,5 miljoonaa työpaikkaa. Ja jos reformoimme yhtenäismarkkinat jälleen, niin jälleen tulee työpaikkoja. Uskomme myös, että kun puhutaan kohesuoporahastoista ja tietysti MFF-rahastoista yleensä, niin täytyy varmistaa, että käytetyt eurot luovat työpaikkoja ja kasvua. Se on olennaista. Että tiedämme hyvin, olemme tietoisia siitä, että miten kaikki EUn ohjelmat voivat antaa oman panoksensa sille, että voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja. Sen vuoksi puheenjohtajakautemme aikana kiinnitämme erityishuomiota siihen, että yhtenäismarkkinat reformoidaan. Yritämme saada sitä eteenpäin niin paljon kuin mahdollista nyt viiden kuukauden aikana. 5-6 kuukautta, mitä nyt on jäljellä puheenjohtajakautta. Ja sitten toiseen näkökohtaan, kun puhuitte vihreästä toimintaohjelmasta, vihreästä agendasta – Tiedän, että Euroopassa on joita kuita, jotka sanovat, että työpaikat ovat tässä vihreässä teollisuudessa. Pitäisikö sitä tukea enemmän? Ja onko se sitten muiden toimialojen kustannuksella? Mielestäni oikea lähestymistapa on aivan yksinkertainen. Työpaikat ilmaston ja vihreän teollisuuden osalta tulevat globaalilla tasolla – Kysymys ei ole siitä, että tuleeko niitä työpaikkoja. Kysymys on siitä, että tulevatko ne tänne Eurooppaan vai Yhdysvaltoihin, Kiinaan vai muihin näihin suuriin maihin. Ja Tanskan puheenjohtajamaana vakaa uskomus on se, että meidän pitäisi tehdä kaikkimme, jotta voimme tukea sellaisia aloitteita, jotka voivat tätä toimintaohjelmaa tukea, koska siinä on kyse työpaikkojen luomisesta ja kasvun aikaansaamisesta. Ja sen vuoksi otamme tämän asian kovasti omaksemme. Sitten Joakim otti esille sen, että miten, miten, miten näemme makroalueelliset strategiat, Itämerialue, mutta tietysti muitakin aloitteita voi tulla esille. Uskon, että on tärkeää, että strategioita kehitetään – olemassa olevien puitteiden sisällä. Sen vuoksi uutta lainsäädäntöä ei ole tulossa rahastoista. Kysymys on se, että miten voimme parhaiten varmistaa, että makroalueellisten strategioiden integroiminen olemassa oleviin asetuksiin ja rahastoihin eh, kaudella 14.20, niin tässä yhteydessä ei näytä järkevältä vaatia uudelleen harkintaa makroalueellisten strategioiden osalta. Komissio on varmasti ehdottanut hyvän ehdotuksen. Tietysti kaiken kanssa täytyy tehdä vielä työtä, mutta mielestäni se on hyvä ehdotus. Makrolliset strategiat ovat tärkeä väline, jotta voidaan varmistaa kohesio eri alueiden maiden välillä. Ja jos helpotamme sitä, että saadaan sinistä ja vihreitä kasvua ja infrastruktuuria muun muassa, niin makrooliset strategiat antavat lisäarvoa EUlle. Täytyy kuitenkin olla varmoja siitä, että teemme oikeita asioita. Sen vuoksi minun mielestäni on aivan järkevää, ja puheenjohtajan mielestä on aivan järkevää, että odotamme komission arviota makroalueellisista strategioista se ensi vuoden kesäkuussa. Mutta olen samaa mieltä kanssanne, että tämä on yksi niistä välineistä, joita voimme käyttää kasvua ja työpaikkoja tukeaksemme. Jälleen palatakseni tähän pääpointtiin tässä tällä puheenjohtajakaudella. Tästä olemme kovin tietoisia. Viktor, otitte esille sen verkkojen Eurooppa-välineen, ja vaikka puhuitte sitä hyvin lyhyesti, puhuitte myöskin hyvin tarkasti, Sanoitte, että teillä on samoja huolenaiheita ja tietysti niistä meille tulee tilaisuus keskustella, mutta otitte kysymyksen esille myös energiasäästöistä ja voidaanko se liittää kohesiorahastoihin? Tanska puheenjohtajamaana äh, tarkastelee asiaa positiivisessa hengessä, mutta tietysti paljon keskustelua täytyy käydä ja olen kovin mielissäni, että on olemassa jo vuoropuhelua komission kanssa tässä asiassa mutta kasvu, työpaikka, vihreä toimintaohjelma näkökulmasta katsoen, mikä, joka onkin Tanskan ohjelma. Pidämme hyvänä aloitteita tällä alueella. Sitten Josef, alueiden rooli. Kunnioitan kovasti alueita ja kaupunkeja myös. Itse olen aiempi johtaja toiseksi suurimmassa kaupungissa Tanskassa, joten tiedän kovin hyvin, että rahojen käyttö ei ole aina sellaista, mitä tekevät vain ministerit. Sitä voidaan tehdä myös paikallisella tasolla, aivan ammattimaiseen tapaan. Ja on itsestään selvää, että alueet ja niiden kumppanit, yleisesti ottaen niiden pitää olla mukana, kun kumppanisopimuksia tehdään. Ja tämähän kuuluu jo komission ehdotukseen, niin pitää ollakin. Tanska puheenjohtajamaana haluaa tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja myöskin alueiden kanssa siinä, että miten tämä voidaan toteuttaa. No sitten jos puhutaan solidaarisuusasiasta. Kuten tiedätte, 2005 komission ehdottama muutos on joutunut vastustuksen kohteeksi neuvostossa. Ja 2006 sitä ei jatkettu. Selonteossaan viime vuoden lokakuulta solidarisuusrahaston tulevaisuudesta komissio ilmoitti, että se on hylännyt ajatuksen siitä, että 2005 ehdotukseen palattaisiin ja on vetänyt ehdotuksen takaisin. Sen sijaan komissio toivoo, että se voi tutkia potentiaalia siihen, että tulisi mahdollisesti uusia ehdotuksia, jossa nykyistä asetusta myöhemmin muutettaisiin. Ymmärrykseni on se, että tällainen ehdotus ei olisi tulossa Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Sen vuoksi olisi vain rajoittunutta liikettä meidän aikana tässä asiassa. Päättäisin esitykseni tanskaksi. Olisi ikävä tuottaa pettymys tulkeille. Eh, jeg vil gerne benytte lejligheden til dels at takke eh, vores eh, oversættere, uanset hvilket land de kommer fra. Men selvfølgelig niin, luonnollisesti erittäin mukavaa, että täällä on tilaisuus nyt esitellä erityisesti tässä valiokunnassa Tanskan puheenjohtajakauden aloitteista. Joskus olemme yhtä mieltä, joskus emme, mutta ei tällä ole väliä. Joka tapauksessa meidän pyrkimyksemme on tehdä tätä työtä avoimesti, reilusti, yhteistyön hengessä, paitsi tämän valiokunnan koko Euroopan parlamentin kanssa. Ja mm, olen kovin iloinen siitä, että voin pian saada tilaisuuden tavata esittelijöitä, ja jos esittelijä tulee vieraaksi Kööpenhaminaan. Se olisi todella mukavaa ja te olette kaikki ja tämän totean koko puheenjohtajavaltion nimissä, tervetulleita Kööpenhaminaan myös konferenssiin, jonka järjestämme monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Tämä olisi erittäin mukavaa, että puheenjohtajavaltio, komissio, Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit saavat tilaisuuden keskustella tästä kysymyksestä yhdessä ja luonnollisesti myös kohesioulottuvuudesta. Näin kiitän vielä kerran siitä, että sain tilaisuuden vierailla valiokunnassanne. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että saan tehdä yhteistyötä kanssanne. Te olette erittäin sitoutuneita tähän työhön ja kiitos siitä selvästä viestistä, jonka välititte puheenvuorossanne siitä, että haluamme käyttää tilaisuutta hyväksemme, että voimme tehdä tätä työtä kansalaistemme hyödyksi. Aina. Ähm. Ministeri, haluaisin sanoa muutaman sanan. Haluaisin kertoa teille, että me tässä valiokunnassa olemme kehittäneet tällaisen hyvin pragmaattisen lähestymistavan siihen, mitä teemme. Ja nyt kun on hyvin vaikeat ajat sekä meille että neuvostolle, niin kun, kuten sanoitte, olemme vastuussa sekä Euroopan tulevaisuudesta että integraatiosta budjettimielessä, niin haluamme tarjota teille kaikenlaista yhteistyötä, jota saatatte myös tarvita neuvoston työn kannalta, mutta kaikenlaista yhteistyötä, virallisia ja epävirallisia kokoomuksia niin paljon kuin voidaan järjestää. Ette pelkästään tietysti te, ette pelkästään saa lupaa tulla, vaan voitte tulla aina kun teillä on se tunne, että voitte kertoa meille uusia tietoja, mutta toivomme, että Stefan Ilnus joka on tehnyt jo työtä kanssamme Troikan puitteissa, että hän jatkaa sitä. Ja myöskin kun ajatellaan näitä kahta yleisten asioiden neuvostoa, jotka koskettelivat kohesiopolitiikkaa asiaa, niin arvostaisimme, jos molemmin puolin varmistaisimme sen, että että nämä kokoukset ovat sellaisia, joista tietoja saavat myös meidän ihmisemme, että kun kohesiopolitiikkakin on siinä näissä tiedottavissa kokouksissa mukana, niin tietäisimme, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan varmistaa, että tiedetään, mitä tekeillä on. Haluaisin kiittää teitä kovasti hyvin avoimesta, rehellisestä keskustelusta, vilpittömästä keskustelusta kanssamme. Ne niin, Ette varmaan tietysti ihan kaikkea voineet, voinut kertoa. Voin ymmärtää, että neuvostolla on tietysti eri mielipiteiden puhunut Tanskasta, mutta ainakin te otatte asian omaksenne ja se, siitä kiitän jälleen kovasti. Um, dear colleagues, the meeting is not yet... Hyvät kollegat, kokous ei ole vielä lopussa. Jatkamme joten pysykää salissa.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 Haluaisin jatkaa keskustelun, jonka aloitettiin ennen ministerin tuloa keskustelun risti, riskijakovälineestä ja muutokset yleisasetukseen 2007-13. Nyt on komission edustaja paikalla, johtaja Disler on paikalla ja siinäpä se. Vai onko muitakin kollegoita komissiosta, mutta Myöskin on Kreikka-työryhmän edustaja herra Reichenbach, joka tulee myös huomenna paikalle, joka on työryhmän johtaja. Ekvin pääosastolta on Rova Santoni, koska kuten kerroin aiemmin, emme aloita alusta tämän välineen kanssa. Tästä on asiantuntemusta ja kokemusta komissiossa. Muiden osa-alueiden osalta, jossa riskijakovaline on käytössä. Haluaisin kertoa niin IBM myös, Dominic Graham Cour, EABstä, investointipankista. Meillä, kerron teille, että meillä oli tapaaminen myös Tanskan puheenjohtajakauden edustajan kanssa kaksi asiaa tulee selvästi esille keskustelusta, joka käytiin. Toinen on kiireellisyyden tunne. 2012-2013 ymmärtääksemme on maksusitoumusmäärärahoja, joita voidaan käyttää tällaisen välineen perustamiseen, joten kovin paljon aikaa ei ole. Ja sitten tietysti tämä todellinen kiireellisyys siitä, että täytyy alkaa keskustelu siitä, että miten saadaan kasvua aikaan tietyissä kansantalouksissa. Ja olemme vähän huolissamme siitä, minkä ministeri vahvisti, että neuvostossa ei ole vielä ollut liikkumista ja huomenna huomisen teknisen briefauksen osalta, kun neuvostoa briefataan, niin se saisi aktiviteettia liikkeelle tällä rintamalla neuvostossa. Mutta toinen asia, joka tuli esille keskustelusta tästä tarkistuksesta, on tärkeää, koska mielestäni se on olennainen, vaikkakin se liittyy kattavuuteen sekä maantieteellisessä että hyväksyttävien hankkeiden mielessä. Ja vallitseva näkemys tässä valiokunnassa on se, että uskomme, että että keskiössä pitäisi nyt olla kohesiopolitiikka. Kaikenlaisia argumentteja esitettiin, mutta vallitseva näkemys oli tämä. Ja mielellämme kuulisimme teiltä argumenttina sen puolesta, että laajennetaanko vai eikö laajenneta hankkeiden hyväksyttävyyttä, että mennäänkö kohesiopolitiikan ulkopuolelle. Ja toinen asia, joka tähän kuuluu, on maantieteellinen kattavuus. Tässä kysymys on auki. Lisättäisiinkö tässä komission taakkaa kovasti, jos välinettä ei rajoiteta kuuteen jäsenvaltioon, joille, joiden hyväksi tätä asetusta muutettiin aiemmin. Kaikki muut ovat teknisiä asioita, ellei sitten tule muita asioita esille. Tämä tekninen briefaus, joka meillä oli kaksi viikkoa sitten, mielestäni se oli kovin hyödyllinen ja erityisen hyvä, joten enemmän tai vähemmän asiat ovat selvitetyt, ellei sitten jotain tule esille nyt keskustelussa. Mutta jos voisitte keskittyä argumentteihin puolesta vastaan liittyen hyväksyttävyyden ja maantieteellisen kattavuuden laajentumisen. Se olisi hyödyllistä ennen päätöksentekoa. Komissio, pankki, Kreikka-työryhmä eilen Ekon valiokunnassa oli myös keskustelua lausunnosta ja se on sen puolesta, että laajennettaisiin välineen kattavuutta molemmissa mielissä. Joten Rudolf alkaisi ymmärtääkseni. Uh, Mrs. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Monet kiitokset siitä, että olette järjestäneet tämän, järjestäneet tämän teknisen kokouksen meidän uskomuksemme mukaisesti. Siellä pystymme paremmin tarkastelemaan erilaisia kysymyksiä, valintakelpoisuutta, välineen toimivuutta ja myös voimme vaihtaa kokemuksiamme kollegojen kesken heitähän on täällä läsnä tänäänkin, koskien sitä, mitä kentällä oikein tapahtuu. Olemme tyytyväisiä, että kollegat, erityisesti herra Raihenpa, ovat läsnä ja voivat sitten kertoa, mitä tälle asialle viime vaiheessa on kuulu Kreikan yhteydessä. Haluaisin nyt tarttua kohta teidän kysymyksenne, mutta sitä ennen vielä yksi asia. Ehdotus, kuten tiedätte, on lähtöisin konkreettisesta tilanteesta, jonka totesimme olevan vallalla Kreikassa. Oli pitkälti uhka toimista, jotka liittyvät suurempiin infrastruktuureihin, hankkeisiin. Ja tähän liittyy myös toisen osapuolen rahoitus ja johtuen tämän hetken tilanteesta ja siihen liittyvistä ongelmista, pankkien ongelmista. Ne eivät voineet myöntää rahoitusta, niin siksi projektikumppaneiden rahoitusta ei saatu ja projektit pysähtyivät. Tämä tarkoittaa sitä, että meille oli tärkeää voida varmistaa kohesiopoliittisten toimien toteuttaminen tällä erittäin tärkeällä sektorilla – ja piti ottaa mukaan myös kysymys lisärahoituksesta, joka liittyy näihin hankkeisiin. Tämä on ehdotuksen takana, jonka laadimme yhdessä kollegojemme kanssa investointipankista ja Ekfinistä. Lähtökohtana on siis tällainen kriisi, toimi ja pyritään varmistamaan kohesiopolitiikan toteutuminen meidän näkemyksemme mukaisesti, kun nyt tartun teidän erityisiin kysymyksiinne, voisimme, voisimmeko myös mahdollisesti laajentaa ehdotuksen koskien suurempaa määrää jäsenvaltioita? Meidän mielestämme tämän pitäisi pysyä tällaisena kriisitoimena. Me olemme ehdottaneet, että olisimme johdonmukaisia ehdottaneet siis sitä, että se rajoitettaisiin niihin maihin, joiden kohdalla on pyritty jo muutenkin tukemaan niitä tässä vaikeassa tilanteessa. Ja samassa hengessä toimitaan kuin muiden ehdotusten kohdalla. Esimerkiksi yhteisrahoituksen täydentäminen on tällainen kysymys. Siitähän sovittiin viime vuoden lopussa. Teidän pitäisi myös panna merkille se seikka, että tämä ei ole mikään automaattinen väline että automaattisesti siirrytään riskin jakamiseen kaikissa kuudessa maassa, että tällä hetkellä ovat Euroopan huostassa tavallaan tai IMFn hoidossa vain jäsenvaltion omasta pyynnöstä. Siis ensin arvioidaan huolella per, perinpohjaisesti tilanne ja toimitaan tapaus tapaukselta. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikissa kuudessakaan maassa käytettäisiin tätä välinettä. Tässä tilanteessa emme ole saaneet muilta mailta minkäänlaisia viestejä näiden kuuden maan ulkopuolelta, jotka olisivat sitten sitä mieltä, että kiireellisiä toimia, toimia tarvittaisiin tässä vaiheessa sielläkin. Joten meistä pitäisi keskittyä kriisiin ja aivan erityisesti tähän äärimmäiseen tilanteeseen, joka asettaa riskinalaiseksi ydinprojektit. NSFRssä, jos tämä projekti, johon nyt keskitymme, jos se ei etenisi, kyseinen maa menettäisi huomattavan summan kohesiopoliittisista tuistaan, koska ne, he eivät voisi väittää, että tällaisia menoja on ollut siinä osuudessa, mikä koskee eurooppalaista rahoitusta. Tämä on olennainen asia tietää. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdotus käyttää osaa varoista, joita ei ole vielä myönnetty, että varmistettaisiin kyseinen hanke, jotta viranomaiset voisivat sitten ottaa nämä varat vastaan, jotka on ollut tarkoitus käyttää tähän. Se on sen tärkeää, että vältetään se, että maa ei menetä huomattavaa määrää tuista. Pitäisi myös ottaa huomioon se, että usein nämä ovat strategisia hankkeita, eurooppalaisesti strategisesti tärkeitä myös. Lähtökohtana ovat Euroopan verkkovälineet, verkko Eurooppa-välineet ja muut. Ehkä kollegani voi kohta puhua tästä enemmän. Sitten toiseksi, miksi me keskitymme kohesiopolitiikkaan myös, tai anteeksi pelkästään. Kuten sanoin, tarkoituksena on varmistaa kohesiopolitiikan strategian toteutuminen ja jossakin vaiheessa täytäntöönpanoa, tai tässä vaiheessa kun nyt olemme, niin olisi varsin epätoivottavaa kiinnittää huomio pois näistä hankkeista, jos on lähdetty jo liikkeelle, nyt ne ovat kuitenkin keskeytyneet kriisin seurauksena. Meidän ymmärryksemme mukaan prioriteettikysymys on tehdä näistä projektista jatkuva, jatkuvia tai jatkaa niiden toteuttamista eikä siirtää tarmoa uusien hankkeiden kehittämiseen, joiden kohdalla emme voisi olla varmoja siitä, voidaanko niitä toteuttaa tällä kaudella vielä. Joten pyydän teitä lyhyesti pohtimaan aikakehystä. On vain kaksi vuotta jäljellä jonka aikana voidaan panna hankkeita tänä aikana. Jos tulee uusia ehdotuksia hankkeista, niin ne kyllä voitaisiin paremmin valmistella ja rahoittaa seuraavalla ohjelmakaudella vuoden 14 jälkeen. Teidän pitäisi myös miettiä, minkälaisia vaikeuksia pitäisi ratkaista valintakelpoisuuskriteerien kohdalla. Kohesiopolitiikan yhteydessä nyt toimitaan ja meillä on eurooppalaisia ja jäsenvaltiotason sääntöjä valintakelpoisuudesta ja se johtaa toimintaamme. Pitäisikö meidän nyt siirtyä pois tästä periaatteesta? Jos näin kävisi, niin se toisi mukanaan uusia ongelmia, jotka pitäisi ratkaista, enkä ole varma, että tämä auttaisi tässäkin yhteydessä, kun tutkitaan tätä ehdotusta, enkä usko, että se auttaisi neuvostossakaan. Uskon, että tämä asia pahenisi on olla parempi menemättä tällaiseen monimutkaiseen keskusteluun. Ja jos saattaisiin pohtia sääntöjen laajentamista yli kohesiopolitiikan. Puheenjohtaja, tässä mitä minulla oli sanottavana, niin, mutta ehkä kollegani voisivat täydentää minun puheenvuoroni. Thank you very much. Kiitos kovasti. Lyhyesti sanon mutta kysyn, kuka haluaisi puheenvuoron, olkaa hyvä vain. Well, maybe just, uh... No, ehkäpä ihan lyhyesti se, mitä totesitte, asian kiireellisyys. Tämä on erityisesti Kreikalle sen tärkeiden hankkeiden suhteen äärimmäisen kiireellinen. Tätä voin vain korostaa minäkin niin, että nämä neljä hanketta, jotka eivät nyt etene, saataisiin hoidettua, mitä tulee Kreikan kohesiopolitiikkaan. Se on aivan ensisijainen prioriteetti pääministeri Papademosille. työtä tehdään tämän mahdollistamiseksi. Ja jos asetukseen ei muutosta tule, niin toivoa ei juurikaan ole, että saataisiin nämä hankkeet saatettua päätökseen. Sanoisin vielä, että tämä on rahoituksellisesti hyvin tärkeää paitsi kohesio puolelta, myös VIK puolelta, koska jos nämä hankkeet eivät osa etene, niin ne osa, sopimusosapuolet, joilla on ihan selvät sopimukset, tulevat kantelemaan ja esittämään vaateensa, jotka ovat äärimmäisen suuria myös rahallisesti. Eli olisi tärkeää saattaa nämä hankkeet päätökseen, jotta mitään vaateita ei esitetä. Tietenkin on muitakin hankkeita hankkeita, joita tämä riskinjakoväline voisi hyödyttää, mutta erityisesti nämä Kreikan neljä hanketta ovat kaikkein tärkein prioriteetti. Any other comments? En tiedä, oliko muita kommentteja sieltä puolelta. Thank you, I'm from DG. Kiitos, minä olen Ekvin pääosastosta. Korostaisin sitä, mitä teknisessä kokouksessa viimeksi todettiin. Ei tämä ole mitään uutta. Riskinjakovälineet ovat olleet käytössä jo kuutisen vuotta. Ne tulivat infrastruktuuri- ja tutkimushankkeita varten alun alkaen käyttöön ja me siis perustamme tämän työn jo olemassa olevalle hyvin avoimella tavalla infrastruktuurien tukemiseksi. Ja toteaisin, että kaikki EIP:n rahoittamat hankkeet on julkaistu, ne ovat julkisia. Me olemme raportoineet budjettivallan käyttäjälle näistä hankkeista, eli tietoa on hyvin paljon käytettävissä. Ja tämä varmaankin, tätä kautta varmaan saadaan vastaukset äh, vielä jäljellä oleviin kysymyksiin, jos niitä on. Thank you, uh, Mrs. Chairman. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta sanoa muutama sana hyvin hyvästä aloitteesta, josta kehumme komissiota, että se on ehdotuksen tehnyt kaksi kohtaa, joihin keskittyisin. Tekin esittelitte ne. Kiireellisyys. Mielestäni kiireellisyys on pelin henki ei pelkästään päätöksenteon kiireellisyys, vaan sen toimeenpano. Ja jos, kuten odotetaan, jos me olemme niitä, jotka sen toteuttavat, niin hyvin, hyvin tärkeää on silloin, että ehdot, olosuhteet mahdollistavat hyvin nopean toimeenpanon. Tätä varten uskon, että tukikelpoisuuskysymystä täytyy katsoa hyvin tarkasti. Sitä täytyy käsitellä hyvin tarkasti, koska operationaaliset ohjelmat ovat sellaisia, joista päätetään eri aikoina. Kriisi ja prioriteetit ovat saattaneet muuttua joissakin maissa, joissakin tapauksissa ja tilanteissa. Jotkut hankkeethan ovat jumissa ja sen vuoksi rakennerahastoja on alikäytetty. Jos ne ovat jumissa, niin se tarkoittaa ehkä sitä, että niissä on ongelmia ja että muut hankkeet voisivat vielä sopusoinnussa prioriteettien politiikkojen kanssa saattaisivat pystyä astumaan sijaan yleisen kohdallisen puitteissa, joten joustavuus on tässä mielessä tärkeää. Uskomme, että päätös, joka on tehty, joka mielestämme on hyvä, että nostetaan maksimiprosenttiosuuksia takeiden kautta – tukien kautta 95 prosenttiin asti, niin sekin on äh, yksi argumentti tukikel- joustavuudessa tukikelpoisuudessa, koska jos sinne jää 5 prosenttia, niin ehkä ei saavuteta tavoitetta. Ehkäpä pitää avata ovi muille hankkeille, joissa tarvitaan enemmän rahoitusta muista lähteistä kuin tuista. Tämä investointipankki, joka äsken mainittiin, se on transparentti tukemisen arvoinen keino. Sitä pitää käyttää täysimääräisesti, jotta toimeenpano voidaan tehdä hyvin lyhyessä ajassa, joka käytettävissä on ennen määräaikaa. Tämä tukikelpoisuudesta. Ja sanotun mitenkään tietysti rajoittamatta näistä prioriteeteista. Moottoritiet Kreikassa. Se on tietysti viesti, jonka otamme täysin huomioon. Mutta joustavuus on meille hyvin tärkeä asia. Sitten maantieteellinen kattavuus, kyseeseen tulevat maat. Kriisi on pelin henki, kuten äsken sanottiin, ja siitä olen samaa mieltä. Uskon, että kriisi ulottuu maihin, jotka eivät tällä hetkellä ole ohjelmassa. Eli jos asetuksen muuttaminen, jos se, mu- jos se muuttaminen vie aikaa ja jos tuen saajan maat päättävät käyttää välinettä, niin ne hyötyvät siitä vain, jos sitä avataan muille. Mä enkä näe kustannuksia. En tiedä näkö koko kuva, mutta meidän näkökulmastamme, jos täytyy palata koko sääntelyharjoitukseen, se saattaisi olla väärä päätös, jos tehdään tänään se päätös, että suljetaan se liian tiukasti. Here to decide. Emme ole täällä päättämässä, olemme nyt kuuntelemassa, joten nyt olemme kuulleet argumenttinne. Se ei oikeastaan auta valiokuntaa lopullisen päätöksen tekemiseen. No Rudolf. Just... Haluaisin vain lisätä yhden täsmennyksen siihen, mitä Dominik juuri sanoi. Itse asiassa kyse ei ole viidestä prosentista jonka varmistaisimme riskijakovälineen kautta. 5 prosenttia tässä tapauksessa koskisi kansallista osaa yhteisrahoitusosuutta, joka kuuluu projektin rahoitukseen kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa, tämä ei ole tässä ongelmana, vaan kyse on siitä, mikä ei kuulu tähän rahoitusvajeeseen. Yksityiset osuudet, jotka on sidottu tähän hankkeeseen ja muut rahoituslähteet. Nämä ovat niitä osia hankkeessa, joita ei ole varmistettu, ja tämä onkin oma ulottuvuutensa. Kun ajatellaan moottoriteitä Kreikassa, karkeasti sanoen 50 prosenttia kokonaiskustannuksista katetaan rahoitusvajeen kautta, joka taas rahoitetaan 95 prosenttia, 95 prosenttiin saakka Euroopasta ja sitten 5 prosenttia tulee kansallisesta yhteisrahoituksesta, mutta sitten vielä yhtäläinen summa tulee muilta rahoittajilta hankkeessa. Joten tässä näkyy tämä rahoituksen volyymi, jonka haluamme var- varmistaa näissä projekteissa. Uh, I'm sorry, I, I, don't, I wonder whether there are two questions. Olikohan vielä kysymyksiä meidän puoleltamme? Jos ei, sitten voimme päättää tämän kohdan esityslistaltamme. Emmekä säästä ponnistuksia, että saisimme mietinnön seuraavaan kokoukseen. Ja kun eh, puheenjohtaja edustajan paikalla, niin jätämme teille viestin tästä kiireellisyydestä, eli työryhmältä, komissiolta, investointipankilta kaikilta tulee samaa viestiä. Kiitoksia. Tämän kohdan käsittely päättyy. Nyt on sitten koordinaattoreiden kokous, joten pyydän, pyydän muita kuin koordinaattoreita nyt sitten lähtemään pois kokoussalista.